Hyvät naiset ja herrat, sydämellisesti tervetuloa ensimmäiseen kokoukseemme vuonna 2009. Minäkin ja myös sihteeristö haluamme toivottaa kaikille läsnäolijoille oikein hyvää uutta vuotta. Osittain tietenkin nämä toivotukset on jo esitetty ihan henkilökohtaisesti, mutta toivotamme myös tervetuloa tuleksi ja oikein hyvää uutta vuotta tulkeille. Tulkeilta samoin. Ja tietenkin kaikki virkamiehet ja avustajat, hyvää uutta vuotta teillekin. Te olette saaneet esityslistan. Onko teillä esityslistaa jotain huomioita? Joten siirrytään eteenpäin. Niin, Esitysistä on aika tärkeä muutos. Herra de Blasio on pyytänyt, että hänen mietintönsä, joka liittyy unionin taloudellisiin etuihin, siirrettäisiin tulevaisuuteen. Se olisi ollut kohta seitsemän yhteisen taloudellisten etujen suojelu. Keskustelemme siitä kokouksessamme 17. helmikuuta. Ja äänestys toimitetaan sitten maaliskuun kokouksessamme. Kohta 15 taas, nimittäin herra Kallasin esitys yhteisön ohjelmien hyväksyttävästä virheriskistä, niin se siirtyykin sitten tälle iltapäivälle ja tulee näin heti tämän keskustelun jälkeen, joka meillä on komission sen Figelin kanssa. Hyvä, kukaan ei vastusta, niin näin toimitaan. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen No toimimme niin kuin aina. Jos vastalauseita ei tule, niin katsotaan nämä hyväksytyksi. Sitten haluaisin ilmoittaa, että Juan Andres Naranjo Escobar tulee varajäseneksi valiokuntamme EPP-ederyhmän nimissä Daniel Kasparin tilalle. Tämä tällainen ilmoitusasia. Sitten webstreaming, no tähän me olemme jo tottuneitakin. Useinhan kokouksiamme voi seurata internetissä. Ja tänään ja huomenna kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Niin, tässä juuri kysyimme, että saako esittää onnittelut herra Brian Gray, joka on budjettipääosaston varajohtaja. Hänestä tulee tilintarkastusyksikön johtaja. Sydämelliset onnittelut teille tästä. Niin, ensimmäinen äh, kesäkuuta. Eikö totta? Kyllä, ensimmäinen kesäkuuta. Todella hienoa, mutta tämä päätös on, ja nimitys on nyt kuitenkin tehty. Ja Walter de Far, joka on tilintarkastajien tämänhetkinen päällikkö, siirtyy hänkin no, sitten taksud pääosaston johtajaksi, pääjohtajaksi. Tämä oli siis minun tiedonantoni. Voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Kohtaan neljä. Kyseessä on vuotta 2007 koskeva vastuuvapauden myöntäminen komissiolle. Meillä on kutsuvieraana komission jäsen Jan Figel, joka on koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastuussa. Ja niin kuin olemme sopineet, ensin puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Levison. Olkaapa hyvä. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen vuodessani esitellä teille kohdan yhdeksän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta koskien vuotta 2007. Uusi kohta yhdeksän liittyy kuluihin, joita on käytetty koulutuksen ja kansalaisuuden alalla. Kun otettu käyttöön kohta yhdeksän, tilintarkastustuomioistuin halusi heijastella muutoksia budjetissa, joka nyt pohjautuu toimintaperusteisiin budjettialueisiin. Politiikan alat, jotka liittyvät kohtaan yhdeksän, ovat koulutus ja kulttuuri, viestintä, vapaus, ja oikeus. Sitoumukset näillä aloilla olivat yhteensä 1888 miljoonaa euroa ja maksut olivat yhteensä 1453 miljoonaa euroa. Budjetin täytäntöönpano vuonna 2007 viestintää lukuun ottamatta oli erilainen kuin aikaisempina vuosina, koska on otettu käyttöön uusia monivuotisia hankkeita vuosi 2007-2013 rahoitusnäkymissä. Myöskin on muutettu sisäistä valvontarkennetta ja nyt enemmän vastuuta on annettu jäsenvaltioille ja on vaadittu, että kansalliset viranomaiset antavat tarkastuslausuman liittyen varainhoitoon ja kulujen hallintaan kussakin jäsenvaltiossa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmenettelyt sisälsivät 150 maksua ja myöskin on tehty arvio valvonta- ja hallintajärjestelmistä, joita komissio on käyttänyt. 150 transaktiota kattaa 95 etukäteismaksua ja 55 väli- tai lopullista maksua. Tilintarkastustuomioistuin 21 prosenttia kaikista maksuista sisältivät yhden tai useamman virheen, ja väli- tai lopullisissa maksuissa oli enemmän virheitä kuin etukäteismaksuissa. Valtaosa virheistä, joita tilintarkastustuomioistuin löysi, liittyvät yleensä siihen, ovatko kustannukset tukikelpoisia ja myöskin näistä toimitetut asiakirjat eivät aina ole riittäviä. Tietojen tarkastustoimiston on arvioinut sitä, miten komissio on soveltanut uutta etukäteisilmoitusvelvollisuutta kansallisissa virastoissa. Ja kun komissio arvioi näitä lausuntoja, se voi joko hyväksyä sen, hyväksyä sen ehdoin tai torjua sen kokonaan. Mikäli se hyväksytään ehdoin, komissio voi ryhtyä varatoimenpiteisiin. Elinikäisen oppimisen ohjelmassa oli useita heikkouksia ex ante menettelyssä. Ensinnäkin kansalliset viranomaiset käyttivät erilaisia menettelyitä, kun määriteltiin takuita ja eroja, mitä tulee menettelyiden tehokkuuteen. Ja se johti siihen, että komissio on suhtautunut eri tavalla eri maiden lausuntojen luotettavuuteen. Komission arviointi rajoittui vain järjestelmiin ja valvontoihin. Ja kolmanneksi komissio hyväksyi kaikki julistukset tiet, tietyin ehdoin. Ehdot, jotka liittyivät virastoihin, niitä oli 329 ja niitä oli 313 virastoa kohti. Jotkut näistä ehdoista liittyivät esimerkiksi toimintojen eriyttämiseen, sisäisen tarkastusjärjestelmän käyttöönotto ja rahoitusjärjestelmien toiminta. Ja näissä asioissa komissio ei ryhtynyt varat ennalta ennakoiviin toimenpiteisiin tarkastus, tilintarkastustoimiston totesi, että korjaavia toimia ei ollut aina toteutettu, määräajoista ei pidetty kiinni, ja neljänneksi jotkut komission käyttämät kriteerit, kun se arvioi näitä menettelyitä, niitä menettelyitä ei ollut määritelty riittävän tarkkaan. Ja näin ollen ei ollut selvää, mitä tarkoittaa se, että esimerkiksi arviointi on saatettu päätökseen ja minkälaisiin varatoimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. Nämä heikkoudet, joista juuri mainitsin, vähentävät tämän ennakkojulistusjärjestelmän tehokkuutta. Ja järjestelmään liittyy usein myöskin tarkastuskäyntejä jäsenvaltioissa. Ja tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tällainen järjestelmä, josta oikein sovelletaan, voisi olla riittävä pohja tulevaisuutta silmällä pitäen. Sitten Euroopan toinen pakolaisrahasto. Sen osalta komission alustava arviointi kansallisen valvonnan osalta osoitti, että jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa oli puutteita. Komissio oli käynyt ainoastaan kymmenessä jäsenvaltiossa ja useimmissa niistä ei ollut toimittu 12 kuukauden kuluessa niin kuin oli sovittu. Ja myöskin valvonnan seuranta jäsenvaltioissa ei ole riittävän systemaattista. Sitten viestintämenojen osalta komission ennakkotarkastukset ovat erittäin olennaisia. Ja tuomioistuin huomasi, että 7.12. havaitusta virheestä olisi pitänyt havaita jo komissiossa. Sitten tuomioistuimen johtopäätökset. Ensinnäkin koulutukseen ja kansalaisuuteen liittyvät maksut sisältävät hyvin paljon säännönvastaisuuksia ja virheitä, ja näitä virheitä tapahtuu hyvin monimutkaisessa oikeudellisessa ympäristössä, ja joskus nämä kriteerit eivät ole täysin yksiselitteisiä. Komission tekemät tarkastuskäynnit ja tarkastukset koulutus- ja kulttuurialalla – ovat osittain tehokkaita. Ja näin ollen tuomioistuin suosittelee, että komissio parantaa arviointimenettelyään, jota jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttää elinikäisen oppimisen osalta ja eurooppalaisen pakolaisrahaston osalta käymällä enemmän jäsenvaltioissa. Komission pitäisi myöskin parantaa ennakkotarkastusten laatua ja myöskin selkeät tarkastuskriteerit pitäisi määritellä. Jos nämä parannukset toteutetaan, silloin valvonnasta tulee tehokkaampaa, ei ainoastaan elinikäisen oppimisen osalta, mutta silloin komissio voisi tehostaa kulutuks, kulujaan koulutuksen ja kansalaisuuden osalta. Kiitoksia. Kiitokset teille, herra Levison. Toimimme nyt niin kuin aiemmin sovimme, eli teidän puheenvuoronne jälkeen puheenvuoron saa sen Fiegel. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, herra Odi, arvoisat parlamentin jäsenet, minäkin haluaisin omalta osaltani vastata tähän avauspuheenvuoroon joka esitettiin uuden vuoden toivotuksineen. Minäkin toivotan teille erittäin onnekasta vuotta 2009 luovuuden ja innovaatioiden vuodeksihan sitä on päätetty kutsua. Minun täytyy sanoa, että monia asioita on pistetty jo liikkeelle tämän aiheen tiimoilta jo tänä vuonna. Herra Levison mainitsikin omassa puheenvuorossaan konkreettisia seikkoja, jotka liittyvät vuoteen 2007 siihen liittyvän kertomuksen. Meillä on ollut tilaisuus keskustella Luxemburgissa tästä asiasta viime vuonna, ja voin todeta, että hyvin paljon asioita on jo ryhdytty pistämään täytäntöön näiden suositusten perusteella. Kun puhutaan vuodesta 2007, puhutaan vuodesta, jolloin tapahtui merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin silloin otettiin käyttöön uusi oikeudellinen kehys ja uudet ohjelmat kausi 2007-2013 uuden sukupolven ohjelmat. Lisäksi otettiin käyttöön uusi tarkastus kehys näiden ohjelmien täytäntöönpanoa silmällä pitäen. Ohjelmien kehittäminen tälle alueelle on toteutettu tuomioistuimen suositusten mukaisesti, ei pelkästään tämän suosituskierroksen, vaan jo aikaisempien suositusten valossa on toimittu. Esimerkiksi on pyritty yksinkertaistamaan sääntöjä ja käytetään kertaluontoisia maksuja, jotta ohjelmista tulee ystävällisempiä, Lisäksi on otettu yhden tilintarkastuksen menettely käyttöön. Nämä alueet ovat hyvin lähellä ihmisiä. Käyttäjiä on satoja tuhansia vuosittain. Ja jos jonkin vuosina on puhuttu jopa miljoonista käyttäjistä, kuten Juusa tai nuoriso- ja Erasmus-ohjelmien yhteydessä. Nämä ovat erittäin merkittäviä ohjelmia kansalaisten Euroopan kannalta. Käyttäjiä on paljon. Yhden tilintarkastuksen periaate on tarkoittanut sitä, että olemme ottaneet käyttöön ex ante ja ex post julistuksia, niin kuin herra Levisson mainitsi. Nämä ilmoitukset otettu käyttöön jäsenvaltioiden puolella esimerkiksi uskoakseni kumppanuus vastuun parantamiseksi on toiminut hyvin. Nämä ovat uusia tärkeitä elementtejä DG Ajeksin valvontajärjestelmien kannalta. Nämä ylimääräiset ilmoitukset vahvistavat edelleenkin meidän valvontajärjestelmäämme. Tässä on monia prosessiorientoituja elementtejä mukana. Tässä otetaan huomioon menneet kokemukset, esimerkiksi järjestelmäkirjanpito, jota on harjoitettu kansallisissa tilintarkastuslaitoksissa. Lisäksi on harjoitettu seurantaa valvontakäyntiä on tehty, tiedotustilaisuuksia, annettu suuntaviivoja ja niin poispäin ja muuta ohjeistusta. Tuo tuomioistuimen arvio, joka liittyy valvontajärjestelmän tehokkuuteen, on se, että tehokkuus on osittain toteutunut. Olemme kuulleet, että mikäli järjestelmää kunnolla noudatetaan, tämä saattaa loppuun lopuksi aiheuttaa saada aikaan kirjanpitoon perustuvan tarkastuslausuman. Tämä on meidän jatkuvaan, jatkuvien pyrkimystemme määränpää. Kolme näistä neljästä valvonnan alueesta, joita tuomioistuin tarkasteli, katsottiin tehokkaiksi. Ne on merkitty vihreällä värillä tai vihreällä lipulla. Sisäisen valvonnan tarkastuksessa merkittävässä osa ovat ex-ante-tarkistukset liittyvät maksuihin ja ex post-tarkastukset ja ex tilintarkastukset, joten ainoa alue, neljäs sisäisen valvonnan alue, joka ei ollut toiminut tehokkaasti, oli ex ante ilmoitusten, vastuuvapausilmoitusten tarkastaminen. Tämä on uusi vaatimus, joka on asetettu. Ja nythän ollaan vasta uuden ohjelmakauden alussa. Olemme ottaneet tilintarkastustoimijoistuimen kommentit erittäin vakavasti. Ja nyt olemme jo ryhtyneet joihinkin toimiin vuoden 2008 osalta. Niitä voitaisiin parantaa näitä olemassa olevia tai havaittuja heikkouksia, jotka liittyvät ex ante ilmoituksiin. Voi mainita neljä seikkaa vielä, jotka liittyvät suoraan näihin suosituksiin. Vahvistettu luottamuksen taso valvonnassa, jotka on tehty kansallisen viranomaisen puolella, käytännössä siis ministeriöiden tasolla – Kulttuuri- ja koulutuspääosasto on antanut tarkempia suuntaviivoja ja vuosittaisia suosituksia. Lisäksi olemme järjestäneet yhteisiä erityisalan kokouksia kansallisten viranomaisten kanssa marraskuussa viime vuonna, järjestin yksi ja toinen viime vuoden maaliskuussa. Mitä tulee sitten tarkastuskäynteihin paikan päällä? 33 valvontamatkaa tehtiin viime vuoden aikana ne suoritettiin vuoden 2008 loppuun mennessä ja ne kattavat miltei puolet kansallisista virastoista, joten hyvin paljon konkreettista työtä on tehty suoran valvonnan parantamiseksi. Kahdeksan rahoituskirjanpitoa tehtiin vuoden 2007 valossa ja valvonta puolta on ryhty muutoinkin. Kolmas seikka liittyy vahvistettuun tiettyyn oikaisutoimien valvontaan. Avainvalvontapisteet nyt on määritelty, luokiteltu ja myöskin tällainen pisteytysjärjestelmä nyt on kehitetty näisiä, näiden vuosittaisten ilmoitusten arviointia varten mukaan luettuna avoimet kvalifikaatiot ja niiden valvonta. Mitkään kvalifikaatiot eivät tällä hetkellä estä tällä hetkellä toimia tai vuoden 2008 loppuun mennessä. uskon, että pystymme jatkamaan eteenpäin näiden kaikkien suhteen hyvin pieniin, että nämä avoimet kvalifikaatiot saadaan hoitoon loppuun hyvin pikaisesti. Viimeinen näistä seikoista liittyy linkin tekemiseen, luokittelun ja toisaalta ennalta varautumismenetelmien suhteen. Tässä on luotu selkeä yhteys kvalifikaatioiden takapisteytyksen ja toisaalta ennakkotoimien välille, joten otan huomioon monivuotisen valvontastrategian strategian toteutus, joka aloitettiin oikeastaan vuonna 2007, tänä vuonna, josta nyt keskustelemme, ja kun tarkastetaan niitä toimia, joihin on jo ryhdytty, valvontajärjestelmän katsotaan olemaan täysimittainen ja täysimittaisen tehokas sitten, kun valvonnan, tämän supervisory control valvonnan kysymys saadaan kuntoon. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne syvemminkin näistä seikoista ja antamaan vastauksia tämän kirjallisen tekstin pohjalta tai näiden kaavioiden pohjalta, jotka hiljattain julkaistiin, mutta aivan erityisestikin olen valmis tekemään yhteistyötä teidän ja koko valiokuntanne ja varsinkin esittelijän kanssa. Dankeschön, Herr Fiegel. Kiitokset, herra Fiegel. Nyt voimme käynnistää keskustelun. Ensin puheenvuoron saa yleisesittelijämme Jean-Pierre, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin onnitella Greita nimityksestä, koska sisäiset tarkistukset ovat tälle välikunnalle erittäin tärkeitä ja iloinen siitä, että näin hyvä ihminen on nimetty tähän tehtävään, eli onnittelut siitä. Komission jäsen, tervetuloa tänne valiokuntaan ja kiitoksia siitä, että vastasitte ensin kirjallisesti useisiin kysymyksiin, joita Euroopan parlamentin jäsenet ovat teille esittäneet ja kiitos näistä alustavista selityksistä myöskin. Tämä nyt menee vähän ohi aiheen, mutta haluaisin onnitella myöskin teidän jäsenvaltiotanne siitä, että se on nyt liittynyt euroalueeseen ja kuten tekin, olen ylpeä tästä eurooppalaisena. Kiitoksia näistä selityksistä, joita annoitte. Ensimmäinen kysymys liittyy toteuttamiseen epäsuorasti tai suorasti ja keskitetysti. Komissiohan on toiminut tässä yhteistyössä kansallisten virastojen kanssa ja yksi toimenpanovirasto liittyy näihin sääntelykysymyksiin. Mistä syistä on näitä eri hallintamuotoja? kansalaisten kannalta se saattaa olla hieman hämmentävää ja se saattaa vaikuttaa aika monimutkaiselta. Ja mitä etuja teidän mielestänne on näissä kansallisissa virastoissa verrattuna siihen, että olisi yksi toimenpanovirasto? Ja sitten vielä jatkokysymys. En tiedä, onko tämä nyt tavallista, mutta haluaisin nyt Levisonilta kuitenkin kysyä liittyen tilintarkastustoimistoimen tarkastustoimintaan, koska sanottiin, että täällä 150 maksua, joita on analysoitu. Ja ovatko nämä 150 tapausta, joita on tarkasteltu, ovatko ne tilintarkastustoimistoimen mielestä riittäviä, kun ajatellaan, kuinka paljon maksua on ollut yhteensä? Onko 150 riittävä, jos ajatellaan tätä maksumäärää, jotta voidaan tehdä päätelmiä tästä virhetasosta. Thank you very much. I think that, uh, Mr. Od... Kiitos paljon. Uskon, että herra Odi osittain jo vastasi itse omaan kysymykseensä. Sikäli, että tietystikin järjestelmä on monimutkainen. Osa tätä monimutkaisuutta, kun tätä huomioon ohjelmatkin, on se, että toimitaan hyvin lähellä kansalaista – Totesin, että käyttäjiä on joskus satoja tuhansia, esimerkiksi koulutus- tai kansaisuus- tai nuoriso-ohjelmissa. Olemme tästä erittäin iloisia ja iloisia siitä, että parlamentti voimakkaasti on tukenut niitä sekä laatua että määrää voitaisiin parantaa, jotta voitaisiin tätä kautta parantaa liikkuvuutta. Niitä liikkuvuudesta tulisi pikemminkin sääntö kuin poikkeus koulutuksen ja ammattikoulutuksen ja uran kehityksen kannalta. Tänä päivänä Erasmukseen osallistuu alle 4 prosenttia opiskelijoista, ja tämä on hyvin pieni vähemmistö vielä tällä hetkellä, kun tarkastellaan kuitenkin suurta kansan osaa, joten tarkoituksena on toimia lähellä kansalaisia. Kansalaiset virastot ovat keskittyneet kahteen toimialaan, elinikäisen oppimisen ohjelmaan, koulutukseen, aikaisempaan Sokrates-ohjelmaan, tämän tyyppisiin toimiin, ja toinen on Youth in Action-ohjelma. Suurimmassa osassa maita on 1 plus 1 virasto, 1 plus 1 virasto monimutkaisista tilanteista johtuen näitä on yleensä kaksi. Jos, eli kansallisia virastoja on yhteensä yli 70. Yhteistyö niiden kanssa on ollut myönteistä ja rakentavaa. Olemme päättäneet valvontapuitteista ja luottamus, joka kohdistuu näihin ohjelmiin, on vain kasvanut. Ohjelmat ovat hyviä, niitä tuetaan voimakkaasti ja niitä nähdään poliittisena ratkaisuna tulevaisuuden Eurooppaan. Ne, jotka tekevät työtä nuorten kanssa, voivat paremmin hahmottaa tulevaisuutta ja sitä, että nuoret ovat tulevaisuudessa osana tekemässä politiikkaa omalta osaltaan. Tehokkuus on ollut tehokkaampaa. Tehokkaam, teho, täytäntöpano on tehokkaampaa silloin, kun toiminta ruohonjuuritasolla tasolla ja kyseessä on tuhansia ja tuhansia käyttäjiä, jotka rutiinomaisesti käyttävät näitä hakuprosesseja hyväkseen, käyttävät niitä päivittäin. Sen vuoksi olemme siirtäneet osan toimista kansallisille virastoille. Luotiin jopa täytäntöönpanon virasto toimijoiden välisellä yhteisellä päätöksellä. Se, sen toimipaikka on Bryssel. Se auttaa pistämään osittain täytäntöön näitä toimia, jotka ovat näitä hajautettuja toimia. Tämä auttaa myöskin vähentämään kustannuksia. Ja kuten totesin, tämä auttaa myöskin tuomaan toimia lähemmäksi kansalaisia. Tiedotustoimintaa voidaan toteuttaa suoraan jäsenvaltioiden käyttämillä kielillä, joten tästä keskitetystä virastosta ja verkostosta on käytännön hyötyä koulutuksen ja kulttuurin alalla. Konkreettista hyötyä tässä kaikki. Haluaisin kuulla vastauksen näistä maksuista nyt vielä. Thank you very much. Yes. Kiitoksia. Niin minä uskon, että 150 tapauksen otos on riittävä. Nyt me otamme siis näitä maksuja ja tarkastelemme niitä ja siinä tarkoituksessa 150 riittää. Uskon, että tämä noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Totta kai aina voi ottaa otoksia eri tavoilla ja joissain komission jäsen Fiegelin kirjallisissa kommenteissa tähän kysymykseen, jonka Odi esitti, on todettu, että on muitakin tapoja toimia, mutta mielestämme me toimimme aivan oikealla tavalla ja olen sen suhteen täysin luottavainen. En nyt tiedä, onko Punicilla, joka on tarkastuslausuma-asiantuntijamme, ja koko DASin esitteli, onko hänellä siitä ehkä jotain sanottavaa. Kiitos. Bonici, bitte. Um, yes. Bonici, ole. Mr. Chairman. Well, I... Kiitoksia, puheenjohtaja. No tietysti on hyvä aina ottaa isompi otos, mutta me kuitenkin uskomme että se on kan ja 5 prosentin välillä ja meillä on tilastollisesti riittävän hyvä otos. Uskon siis, että tämä pohjautuu uuteen tarkastuslausumamalliimme. Ja tämä lähestymistapa on osoittautunut kohtuulliseksi ja vuodesta vuoteen olemme myöskin saaneet hyviä tuloksia. Tietääkseni komissio nyt ei totea, etteikö se olisi samaa mieltä näistä tuloksista. Kuulin, että komissio on parastamassa, parantamassa järjestelmiä, jotta tulokset saadaan oikealle tasolle, eli vähemmän virheitä kuin mitä nyt on löydetty. Kiitos. Yeah, I, if I may, sort of... Niin, tämä ilmeisesti oli kutsu nyt lisätä vielä jotain komission puolelta. Tästä kertomuksesta käy ilmi, mitä tämä viesti syntyy. Ja me osoitamme, että kun vertaamme näitä lukuja, siellä on virhemarginaali kuten Levinson ja Bonicciuri kuvailivat. Mutta tästäkin jo näkyy, että tässä pääosastossa on eniten vastuuta yli 80 prosenttia käsittääkseni näistä menoista. Mutta jos katsotaan näitä vakavia virheitä, silloin lukema on vain 13 prosenttia. Ja esimerkiksi DLS on 23 prosenttia ja viestintä 29 prosenttia. Eli eniten näistä menoista tai budjetista sen osalta voidaan sanoa, että mahdollisten vakavien virheiden riski on tässä pääosastossa kaikkein alhaisin. Ja nyt me olemme keskittymässä laajempaan arviointiin, ei ainoastaan näihin loppumaksuihin, koska tämä koskee näitä loppumaksuja. Ja jos tarkastellaan vaikkapa kaikkein merkittävintä osaa toiminnastamme, joita kansalliset virastot järjestävät, voimme todeta vuoden 2007 vuosikertomuksen pohjalta, joka tietysti on saatavilla – virhetaso tällä alalla on alle puoli prosenttia. Tarkalleen 0,45 prosenttia näissä tarkistus, tarkistuksissa hajautetuissa toiminnoissa, joita kansalliset virastot ovat hallinnoineet. Eli tämä toimintatapa on erilainen ja myöskin nämä lopputulokset. Ja tietysti virhemarginaali osata, kuinka paljon enintään on varoja vaarassa. Tietysti varoja voidaan periä takaisin tai niitä voidaan kompensoida muualta, joten tämä riski siinä mielessä on kyllä aika rajallinen. Kiitos. Um, en ole varma, olenko samaa mieltä siitä, että tämä edustaa kaikkein suurinta riskin tasoa. Olemme arvioineet, että todennäköisin virhe taso on 2 ja 5 prosentin välillä. Uskon, että meidän pitäisi nähdä enemmän näyttöä siitä, että tämä on maksimitaso. Olemme muutkin pistäneet merkille erään positiivisen elementin, sen, että viime vuosina tässä suhteessa on tapahtunut pienoista parannusta. Joten tämä on plussaa, mutta tällä hetkellä valitettavasti tilanne on se, että 2 ja 5 prosentin välillä liikutaan. Ja tämä minun mielestäni ylittää merkittävyyskynnyksen. Monsieur le commissaire, combien de paiements? Komission jäsen, kuinka paljon te suoritatte näitä maksuja omassa vastuualallanne yhteensä? Kuinka paljon maksuja? Uh, uh, Nämä vastaukset, jotka liittyvät lukuihin, ovat osa vastausta No edes suurin piirtein. No viiden ja kuuden tuhannen välillä on vastaukseni. Kun katsotaan nyt tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, vaikuttaa vähän siltä, että siellä olisi 21 prosenttia virheitä, jos nyt oikein luin. Eli se on kyllä aika merkittävä taso. Eli nyt kysyisin, 150 tässä otoksessa, vaikka niitä yhteensä on tuhansia, onko se riittävä, jotta voidaan arvioida virhetasoa, koska sitten kansalaiset tietysti lukevat näitä tietoja ja mitä tulee vastuuvapauteen, tietysti tämä on tekninen kysymys, eli täytyy, siis ymmär, ymmärsinkö nyt, että joka tapauksessa se on yli 2 tai yli 5 prosenttia, mutta tässä on myöskin mainittu, kuinka paljon tapauksia on tarkasteltu, ja minä en tiedä, onko 150 vielä riittävä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin jo, kuten professori Bonice myös vahvisti, olemme erittäin luottavaisia sen suhteen, että olemme toimineet erittäin korrektisti ja että virhetaso on 2 ja 5 prosentin välillä. Tietenkin tämä voidaan laskea puolen prosentin tarkkuudella, mikäli halutaan näin toimia, mutta ainakin olemme osoittaneet, miten olemme päätyneet tähän tulokseen. Toisaalta kaksi kolmasosasta, kaksi kolmasosaa näistä otokseen mukaan tulleista maksuista oli etukäteismaksuja ja väliaikaisista maksuista niin ikään oli kyse. Niiden suhteen saattaa virhemarginaali olla hieman korkeampi, mutta kuten sanottua, kyse myöskin siitä, kuinka paljon resursseja voidaan ylipäänsä käyttää tähän työhön, myöskin tilintarkastustoimijoistamme puolella. Voimme olla kuitenkin suhteellisen varmoja sen suhteen, että kun olemme kuvailleet tätä tilintarkastusta, jonka olemme suorittaneet ja niitä virheitä löydettiin eri alueilta, niin uskon, että olemme toimineet hyvinkin avoimesti, avoimesti suhtautuneet tuloksiimme ja olemme valmiita puolustamaan aikaansaamiemme tuloksia. Ja olemme toimineet kansainvälisten standardien mukaisesti. Mr. President, I, I fully share... Puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä joistain kohdista, joista Oodi mainitsi, koska kun puhutaan teknisesti näistä lukemista ja poliittisista viesteistä, tällainen pieni, tällainen otos on pieni ja sitten todellisuus on kuitenkin laajempi. Eli meidän täytyy hyvin huolellisesti nähdä kaikki virheet, joita tässä järjestelmässä on. Myöskin se, mitä Levinson sanoi, oli tervetullutta. Hän sanoi, että meidän on tehtävä läheisempää yhteistyötä ja meidän pitäisi toimia johdonmukaisemmin ja vähän analysoida näitä asioita syvällisemmin, eikä pelkästään näitä loppumaksuja. Eli komissio on todellakin valmis tulevina aikoina tekemään läheisempää yhteistyötä näiden arvioiden osalta, oli se sitten virhetasosta tai yleisestä uskottavuudesta, järjestelmämme tehokkuudesta. Ja korostaisin vielä sitä, mitä Odi sanoi Tämä on tärkeä viesti myöskin kansalaisillemme. Ja nämä hankkeet ovat lähimpinä, lähimpänä kansalaisia, jos ajattelemme kaikkia politiikan aloja. Ja kansalaisten täytyy ymmärtää ja luottaa siihen, että tämä on heitä varten, tämä on heille ja sitä voidaan parantaa. Ja se on meidän päätavoitteemme näiden seitsemän vuoden aikana, kun meillä on nyt näitä uuden tyyppisiä hankkeita. Paljon yksinkertaistamista, Meillä on apurahapäätöksiä. Päätöksiä voidaan tehdä nopeammin. Määräajat ovat lyhyempiä kuin aikaisemmin. Järjestelmässä on nyt hyvin paljon asioita, joiden kautta näitä hankkeita voidaan tehdä käyttäjäystävällisemmiksi. Merci, monsieur le commissaire, et merci. Kiitos komissaari, kiitoksia myöskin herra Levisonen teidän vastauksistanne. Mitä tulee tuntemukseen jäsenvaltioiden toiminnasta. Tietysti tämä on merkittävä huoli meidän valiokunnassamme se, että saadaan jaetusta hallinnosta jäsenvaltioiden puolella jonkinlainen mielikuva. Mikä teidän tuntemuksenne on, herra komissaari? Miten teidän mielestänne asiat ovat kehittyneet, varsinkin mitä tulee näihin etukäteiseen ilmoitukseen ja jälkikäteisiin ilmoituksiin, kansallisiin sellaisiin ja asiakirjoja, jotka ovat erittäin tärkeitä valvonnan kannalta. Mikä teidän tuntemuksenne on niistä seuraamuksista, joita jäsenvaltioiden puolella kansallisten eh, elinten, valvontaelinten puolella, miten tilanne siellä on kehittynyt? Onko teillä sellainen tunne, että kun tarkastellaan virheiden määrää, onko määrä pienentynyt? Mikäli on, niin Voiko tämä olla hyvä esimerkki jäsenvaltioille siitä, miten hyödyllistä on yleistää nämä kansalliset ilmoitukset ja niiden käyttö silloin, kun on kyse vastuuvapausmenettelyistä? I think this is precisely what... No, tämä on nimenomaan se, mihin meidän pitää päästä, eli tiiviimpää kumppanuutta, jaettua vastuuta, kun käsittelemme eurooppalaista politiikkaa tai eurooppalaisia hankkeita. Kun meille tuli tämä ajatus, oli tiettyä vastahakoisuutta tai joissain tapauksessa hyvin tiukkaakin keskustelua siitä, miksi ja niin edelleen. No en nyt halua palata parin kolmen vuoden taakse, erityisesti vuoteen 2007, mutta se on nyt ohi. Me olemme sopineet näistä periaatteista. Sen jälkeen sovittiin toimintatavoista, eli järjestelmässä on joustavuutta. Siellä ei ole mitään yhtä mallia kaikille, oman maan käytön teitä voidaan käyttää näissä tarkistuksissa, sisäisissä ja ulkoisissa, mutta nyt kaikki maat ovat tässä mukana. Me tapasimme viime vuonna kaksi kertaa ja sovimme yksityiskohtaisemmin näistä säännöistä maaliskuussa ja marraskuussa. Eli järjestelmä toimii. Nyt on myöskin enemmän luottamusta, joka on hyväksi. Ja tämä todellakin täydentää meidän yhden tarkastuksen politiikkaamme. Komissio tarkastelee, valvoo näitä asioita, jäsenvaltiot toisiaisesti valvovat ja sitten nämä instituutiot paikan päällä, erityisesti virastot, vastaavat näistä asioista. Eli minulla ei ole mitään suurempia ongelmia tai kritiikin aiheita jäsenvaltioiden suhteen. hyvin hitaasti välillä reagoitiin näihin ilmoituksiin, mutta ne on kuitenkin saatu. Ja tässä alkuvaiheessa opimme monia tärkeitä asioita ja myöskin olemme muuttaneet poliittisesti ja institutionaalisesti tiettyjä asioita, jotka liittyvät näiden hankkeiden uskottavuuteen. En nyt puhu liian pitkään, mutta jos nyt vertaan Prodin komissiota ja nyt Barroson komissiota. Aikaisemmin oli yleisesti toimenpano ongelmia. Nyt on selkeämpää kumppanuutta ja budjettia. Budjettiprioriteetit ovat selkeämpiä ja myöskin vastuuta on jaettu täytäntöönpanon osalta maakohtaisesti. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia arvoisa komissaari. Tämä myönteinen tuntemus, joka nyt on asioiden kehittämisestä, kun tarkastellaan tarkastustoimiston kertomusta, joka toimii puolueettomasti, riippumattomasti, niin se on hieman tiukempi. Se on tarkastellut näitä etukäteisilmoituksia, niin liittyviä menettelyitä ja katsoo, että nämä ilmoitukset, jotka on toimitettu, ovat suhteellisen rajallisia tilintarkastuksen kannalta. Eikö tarvittaisi korkeampaa, syvällisempää tasoa näihin? Mitä te konkreettisesti toivoisitte jäsenvaltioiden suunnalta? Ja vielä kerran, kun on kyse vastuuvapausmenettelystä ja tulevisista vuosista, me parlamentissa Meillähän on yhteyttä kansallisiin parlamentteihinkin. Ja nehän ovat etusijaisroolissa paikallisten hallitusten valvonnassa. Mikä on teidän tunteenne sen strategian suhteen, mitä vo, jota voisimme harjoittaa, jotta järjestelmä toimisi kunnolla, niin että saataisiin parempi luottamuksen taso jotta tuomioistuin voisi antaa myönteisen tarkastuslausuman loppujen lopuksi. Odi, tämän prosessi ensinnäkin, kun aloitimme, meidän piti sopia ei ainoastaan perusfilosofiasta, vaan myöskin siitä, millä tavalla jaamme näitä rooleja, ja se tehtiin. Ensimmäinen vuosi on aina aloitusvaihetta. Nyt olemme jo toisessa vuodessa ja yritämme saada järjestelmästä tehokkaampaa. Haluaisin, että olisi yhteistyötä ja luottamusta tällä tavalla myöskin muilla politiikan aloilla, joilla käytetään enemmän varoja Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa, esimerkiksi rakennerahastoissa – Me tarvitsemme uskottavuutta eurooppalaiselle toiminnalle ja eurooppalaiselle politiikalle. Eli mehän sovimme politiikasta ja budjetista, ja sitten jäsenvaltiot panevat sitä täytäntöön. Tällä hetkellä olemme tarkistelemassa näitä jälki-ilmoituksia, jälkikäteen tehtyjä ilmoituksia, joihinkin jäsenvaltioiden lähetetty kirjeitä ja pyydetty toimivaan aikataulussa. Ja nyt Komissio on saanut kaikki vastaukset ja me teemme täydellisen arvion niistä hyvin pian. Uskon, että tulevina vuosina ilmoitusten osalta me odotamme huomattavia parannuksia, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että ensimmäinen vuosi oli alku ja että kaikki jäsenvaltiot ilman suurempia eroja ymmärsivät, kuinka tärkeää tämä on ja sopivat näistä periaatteista, joita nyt on sovellettu. Poliittisesti tämä on mielestäni aivan välttämätöntä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että yleisesti ottaen olemme todenneet minun puheenvuorossani ja tässä kertomuksessa, että komissio on oikealla tiellä – mutta että tämä suositukset täytyy pistää täytäntöön, kuten tänäänkin kuulemme, Komissio lupaa näin tehdä ja se on jo hyvin paljon tehnytkin, joten iloinen kuullessani tämän. Tietystikin tuomioistuin esittää vaatimuksiansa ja sitten joudutaan tekemään tilintarkastuksia ja sitten ensi syksynä joudutaan palaamaan vielä saman asian pariin ja katsomaan, miten asiat hoituvat, mutta toivottavasti ne hoituvat hyvin. Euh, niin vielä lyhyesti. Nämä vuosittaiset tarkastuslausumat, ne, jotka koskevat vuonna 2007, ne pitää toimittaa huhtikuun loppuun 2008. Katsotteko, että nämä jälkiilmoitukset vaikuttavat vuoden 2008 tarkastuslausumiin? Uh, I told you that we... Minähän sanoin, että me saimme valtaosan ilmoituksesta ajoissa Jotkut olivat hiukan myöhässä ja sitten pyysimme jäsenvaltiot toimimaan vähän varovaisemmin ja nyt olemme saamassa loppuun tätä yleisarviota. Eli tämän kuun loppuun mennessä meillä on sitten kaikkien 27 jäsenvaltion mosaikin palaset koossa. Yleisesti sanoisin, että olen tyytyväinen tähän toimintaan vuoden 2007 osalta. Uudet hankkeet, uusi järjestelmä – mutta niitä pitää kuitenkin vielä parantaa. Tilanne ei ole samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa, ja kyseessä on todellakin mosaikki. Ja meidän täytyy ehkä kiinnittää enemmän huomiota toisiin valtioihin kuin toisiin, mutta ei ole mitään yhtä ongelmallista jäsenvaltiota tai virastoa. Tässä prosessissa on todettu, että Tämän tyyppisiä päätöksiä pitää ehkä tehdä, mutta niitä onneksi ei tarvinnut tehdä. Tämä siis on yksi vastaus. Uskon, että nyt kun on tämä jaettu lähestymistapa yhden tarkistuksen järjestelmässä, me vielä parannamme sitä. Ja jos tilin tarkast... niin siis hyvin riippumattomasti, ja meidän pitää viestiä myöskin komissiolle näistä asioista ja uskon, että silloin voidaan vieläkin ripeämmin parantaa tätä yleistä järjestelmää. Näin minä tämän asian näin. Merci, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsenelle. Mitä teidän näkemyksenne vielä tulee siitä erosta, joka näkyy vuotuisen toimintakertomuksen välillä toisaalta tilintarkastustoimistoimen kertomuksen välillä. Miten tämä juopa on näin suuri? Mm. Maybe it's also for uh, Madame De... Niin, johtaja haluaa lisätä jotain, mutta meillä oli pieni kysymysmerkki siinä, Olisiko nyt oikea aika herättää varauksia näiden kertomusten tai vuoden 2007 täytäntöönpanon suhteen? Mielestäni me olimme oikeassa, vaikka Taan oli myöskin oikeassa, kun näin ei tehty. Ja yhtäältä on riskejä ja heikkouksia ja toisaalta järjestelmässä oli myöskin parannuksia. Me ryhdymme moniin käytännön toimiin aivan oikeaan suuntaan. Joten mielestäni kaikki nämä heikkoudet eivät vaatineet sitä, että olisi pakko puuttua näihin varauksiin. Mutta olen kyllä täysin samaa mieltä poliittisesti siitä, että se oli oikein. Myöskin puhuttiin sitä, että ohjelmien yleistä toimet täytäntöönpanoa lykättäisiin niitä hankkeita, jotka ovat lähellä tavallisia kansalaisia. Ja tietysti oli muitakin riskejä, mikäli olisi lykätty näitä kansallisten virastojen suhteen. Niitähän on niin runsaasti. Ja yleisarvio todettiin oikeaksi. Eli voin vain vahvistaa sen, että tämä oli oikea lähestymistapa ja yleisesti tulokset vahvistavat tämän kannan merkittävyyden pääjohtajan osalta. Voisin muistuttaa teitä siitä, että joku henkilöstöstäkin voi esittää puheenvuoron, mikäli katsotte, että tämä on tarpeellista tai suotavaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi seikka vain, yksi täsmennys. Kahtena aikaisempana vuonna olin esittänyt varauksen kansallisen viraston suhteen vuonna 2007 kaikista syistä, jotka komission sen selitti. Näin ei tehty, kun katsoin, että 2007 vuosi oli perustana tulevalle ja että järjestelmä oli sinänsä kunnossa, mutta nyt ei vielä voitu arvioida sitä, voidaanko varaus poistaa vai ei, koska tätä varten tarvittiin kohtuullinen lausuma tästä. Arvioissa ja näkemyksissä on eroja tuomioistuimien muiden välillä 2007. Katsoin, että periaatteessa tämä äh, asia oli otettu käyttöön ja progressiivisesti on edistytty jo 2008, kuten komissarikin totesi. Tämä antaa vielä enemmän aihetta luottamukselle ja sille, että että järjestelmä toimii sellaisella tavalla kuin haluttiin ja että tämä mahdollistaa sen, että voidaan antaa kohtuullinen lausuma. Erona on se, että 2007 tuomioistuimen puolella täytäntöönpano, mahdollistaako tämä kunnollisen lausuman antamisen vai ei. Minun mielestäni vuonna 2007 järjestelmä oli sellainen, joka me katsomme, että nyt ollaan oikeilla jäljellä, joten Tämä on se nyanssiero, joka meillä on näkemyksessämme tämän järjestelmän toimivuuden suhteen, sen suhteen, missä nyt ollaan sen täytäntöönpanossa. Merci, euh, Kiitoksia. Komission jäsen, voisitko kertoa jotain näistä todellisista eduista, jotka liittyvät toimintapalvirastoon, jonka komissio on luonut, jos sitä vertaan aikaisempaan tilanteeseen? eli nämä teknisen avunannon virastot. I think that previous system... Mielestäni aikaisempi järjestelmä kuuluu nyt historiaan ja siihen liittyy nyt paljon kysymysmerkkejä sen heikkouksien suhteen. Ja kun luotiin tämä koulutuksen ja kulttuurin AV-alan politiikan täytäntöpanovirasto Brysselin, se oli toimielinten yhteinen päätös ja me halusimme mahdollistaa sen, että osa rutiinityöstä viestinnässä käyttäjän osalta ja järjestöjen osalta suurilla alueilla. Ja nyt kolmen vuoden olemassaolon jälkeen kolme pääosastoa on valvonut näitä, tätä toimintaa. Ja kolme vuotta on vielä aika lyhyt aika, mutta kolmessa vuodessa on jo nähty hyvin paljon käytännön tuloksia. Viestinnän intensiviteetti, parlamentin jäsenet ovat käyneet näissä virastoissa, joten tämä on osa toimielinten välistä yhteistyötä. Vähän lyhyesti, yli 22 prosenttia koulutusbudjetista pannaan täytäntö tässä virastossa. Johtaja Gilba Gaska nyt on tässä vieressämme. Ja jos verrataan näitä kustannuksia samoista toiminnoista, joita pääosasto itse on suorittanut, se on noin 25 prosenttia tehokkaampi. Eli merkittävää rahoituksen kehitystä on tapahtunut myöskin työn intensiivisyyden suhteen, kun ajatellaan näitä sidosryhmiä. Näin pääosastot voivat keskittyä enemmän poliittisiin prioriteetteihin, keskitettyihin toimiin tai suuriin tapahtumiin. Ja mielestäni tämä noudattaa täysin parlamentikin filosofiaa joka liittyy tämän tyyppisten virastojen merkittävyyteen Euroopan unionissa. Niin jean jos haluat, niin ole hyvä. no ehkä. Mitä tulee näihin taloudellisiin hyötyihin, joita toimista koituu, mahdollistakaa sen, että virasto pystyy keskittymään kolmelle alueelle tietystikin vahvistamaan ensinnäkin avoimuutta ja vastuunottoa yksityisten yksiköiden puolella. Ja myöskin sisäistä valvontaa voidaan parantaa ja hyvää varaudun valvontaa, varoinhoitoa. Yksinkertaistaminen on toinen pilari näissä ohjelmissa, jotka liittyvät kansalaisten kanssa läheisesti tehtävän yhteistyömuotoihin ja pienin summin rahaa. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella myöskin mahdollisuutta avata tämä kysymys vielä rahoituskehyksen puolivälin arvioissa. Ja tarko- voidaan tarkastaa muunkin tyyppisiä yksinkertaistaisemiseen rinnastettavia toimia tehokkuuden parantamiseksi. Ja tietysti halutaan antaa paras mahdollinen hyöty näistä toimista, kun on kyse 2000 avunsaajasta esimerkiksi. Ja voidaan tarkastella kolmen ensimmäisen vuoden toimia tässä virastossa ja näiden perusteella voidaan havaita, että tämä on pikemminkin julkinen laitos eikä niinkään yksityinen. Tätä voidaan verrata ehkä te- teknisen avun toimistoihin. Tämä auttaa myöskin hankkeiden valvonnassa, seurannassa ja myöskin valintoja, kun tehdään. Euh, Kiitoksia näistä vastauksista. Ne olivat hyvin selkeitä. No sitten ennen loppua komission jäsen haluaisin kysyä, mitä mieltä olette näistä ennakkoilmoituksista, jotka te olette hyväksyneet ja jotka koskevat näitä virastoja. 320 varausta liittyy näihin ja tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessa todennut, että te ette ole ryhtyneet näihin ennakkotoimiin, joihin olisi voitu ryhtyä näiden sopimusten, virastojen sopimusten nojalla. Nämä varatoimenpiteet, teillähän oli reservejä näiden 32 viraston osalta. Me kutsumme näitä kvalifikaatioiksi. Näitä on useamman tyyppisiä Kategorioita on useita. Kriittinen, erittäin merkittävä, merkittävä ja viimeisenä suositus vielä, suosituksen arvoinen kvalifikaatio. Te totesitte, että kyse on kumulaatioista, kiertämästä joissakin tapauksissa näitä on kolme, joskus kolmetoistakin. Joten tilanteet vaihtelevat eri virastojen suhteen, mutta yksikään niistä loppujen lopuksi vuoden 2008 lopussa ei ollut sellainen, että se luonteeltaan esti mitenkään toimintaa, joten mitään vakavia ongelmia ei ollut niin, että olisi pitänyt lakkauttaa kaikki toimet tai jäädyttää kaikki tukirahat. Tällaisia tapauksia ei ollut. Me teemme työtä kaikkien näiden kvalifikaatioiden poistamiseksi parantaaksemme tilannetta erillisvirastoissa. Kuten totesin, olemme järjestäneet kokouksia pitkin vuotta. Meillä on ollut 33 paikan päällä tehtyä käyntiä, valvontakäyntiä virastoissa, joten puolessa niistä on jo käyty ja muihin palataan vuoden 2009 aikana. Tilintarkastuksia järjestetään ja tilanne on kaiken kaikkiaan parempi kuin aikaisemmin. Kun tulin toimintaani, tai ryhdyn hoitamaan tämän alueen asioita, mitä kysyttiin, mitä mieltä olen asioista ja mitä tulee näihin varojen tai toimenpiteiden jäädyttämiseen. Mehän pyst- jouduimme siirtämään nämä virastot vanhasta järjestelmästä uuteen, eikä ollut aina helppoa selittää asioita sellaisella tavalla, että vastapuoli suostui. Nyt tähän on päästy komission ja hajotettujen viraston, eri, erillisviraston kanssa käydyssä yhteistyössä. Kumppaneinamme jäsenvaltioissa toimivat ministeriöt, joilla on omilta osaltaan vastuuta täytäntöönpanosta tilante, tilanne on nyt konkreettisesti se, että päivittäin tehdään yhteistyötä kaikkien ministeriöiden ja erillisvirastojen kanssa. Emme ole allekirjoittaneet sopimuksia yhdenkään viraston kanssa ennen kuin olimme varmoja siitä, että toimenpiteet, joihin oli ryhdytty, olivat äh, asianmukaisia ja että ne pistettiin kunnolla täytäntöön ja että mitään luottamuspulaa tai ammattimaisuuden puutetta ei ilmennyt. Kaikki nämä asiat varmistettiin ennen kuin sopimukset allekirjoitettiin. Mikään ei ollut itsestään selvää, vaan kyse on jatkuvasta arvioinnista ja palautteesta, pistokokeiden kautta tehdystä valvonnasta. Ja nyt järjestelmä toimii molemminpuolisen sovun vallitessa ja näin, että merkittävä muutos on tapahtunut suhteessa aikaisempaan seitsemänvuotiseen ohjelmakauteen tai rahoituskehykseen. Kiitos. Sitten lopuksi vielä. Mitä yleisesti olette mieltä? Tämä nyt on aivan viime vaihe ja tämä raportti pitää käännättää ennen kuin loppua. Eli teille ilmeisesti oli se käsitys, että että järjestelmä kehittyy, mutta kuitenkin 22 prosentin virhemarkkinoissa on aika korkea. Eli mitä mieltä olette tämän hallinnan laadusta, jotta voisimme antaa tämän vastuuvapauden? Uh, uh, Sanoisin, että kun päätin alustuspuheenvuoroni, päätin tämän aivan tahallani samaan äänensävyyn kuin tintarkastustoimistomen esittelijä. Toimet, jotka on pistetty jo täytäntöön, pyrkivät kaikki samaan päämäärään, eli siihen, että valvontajärjestelmä on täysin tehokas, toimii tehokkaasti sitten, kun tämä supervisory control-valvonta on saatu kunnolla liikkeelle. Toimenpiteisiin on jo ryhdytty ja vielä tulossakin on vuoden 2000 2008 suhteen ja vuoden 2009 suhteen uusia toimia, jotka omalta osaltaan sitten tekevät tästä koko konseptista ja järjestelmästä perustan sille, että vastuuvapaus voi toteutua siten, että pistetään uskottavalla tavalla täytäntöönpanon hallinnollisesti ja muutoinkin erinäisiä toimia koulutuksen ja kulttuurin alalla. Tiedän, että toimet ovat tärkeitä ei pelkästään poliittiselta kannalta, vaan myöskin varoinhoidon kannalta. Nyt on kyse yli miljardista eurosta joka vuosi. Ja haluamme varmistaa, että varat käytetään varanhoitoasetuksen ja oikeudellisen kehyksen valossa näiden asettamissa puitteissa. Mikäli haluatte verrata lukuja ja laskelmia ja eri kertomuksia, joita on saatu, EIAKin liittyy 15 prosenttia, aiesiin 45 prosenttia, tiedotuspääosastolle siis 30 prosenttia, joten pääosasta EIAKin, EIAKin osuus tilintarkastustoimijoistoimen kertomuksesta on positiivinen. Se on selkeästi vihreällä merkitty sen toiminta. Viimeiset punaiset rippeet pyritään poistamaan kertomuksesta. Negatiiviset seikat, negatiiviset huomautukset, ex ante ilmoitukset jäsenvaltioilta. Ne toimivat, järjestelmä toimii, suuntaviivat on hyväksytty ja kumppanit, yhteistyökumppanit tekevät todellakin yhteistyötä uskon, että voimme olettaa, että parannuksia tulee vuoden 2008 vastuuvapauskertomukseen verrattuna edellisen vuoden vastuuvapauteen. Kiitoksia komissiolle. Ei muita kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Esittelen sitten herra Liberatski. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tarttua minäkin tähän herra Odin esittämään kysymykseen. Siis 20 prosenttia virheitä, 150 tapausta, 150 000 vain otantana. Kun ajatellaan arviotamme virheiden määrästä, niin onko tämä todella uskottavaa? Komission jäsen, osoittakaapa meille, miten tämä otanta tehtiin. Erilaisia Toimia voi tehdä eri aloilla ja eri valtioissa. Jäsenvaltioitahan on kuitenkin 27 ja näitä pistokokeita 150, 4 tai 5 per maa. Miten ne oikein valittiin? Ja sitten toinen kysymys komission jäsen. Mitä ajattelette menojen toteutumisen tehokkuudesta? Ovatko kaikki käytetyt eurot menneet tehokkaasti oikeaan osoitteeseen? Siis onko niiden käyttö ollut tehokasta? Ja miten varoja siis äh, käytetään äh, teidän vastuualallanne? Kiitos. Yeah, thank you very much. Thank you. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys on oikeastaan enemmän tilintarkastustuomioistuimelle kuin minulle nämä prosenttilukkuvat ruut ja virhetason arviointi. No sitä voidaan vielä parantaa ja tehostaa. Tärkeämpää mielestäni on, millä tavalla käytetään varoja todellakin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi avoimesti ja uskon, että tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Se, mikä on nyt meidän kannaltamme muuttunut komission kannalta ja erityisesti tämän pääosaston kannalta, eli hallinnolliset kulut näiden hankkeiden yhteydessä. Se laski 8,9-8,5, eli se on kyllä jo merkittävä lasku ja osittain se johtui sisäisistä muutoksista pääosastossa, ja osa johtuu siihen, että perustettiin tämä täytäntöönpanovirasto, ja tietysti hankkeessa itsessään on tapahtunut paljon muutoksia. Mielestäni tämä on nyt hyvä peruste käyttää talousarvioita tehokkaasti, erityisesti aloilla – joilla, joihin liittyy yksittäisiä kansalaisia liikkuvuuskysymyksiä. Tähän liittyy paljon apurahoja, mutta se luo myöskin osallistuvuuden ilmapiirin, osallistuvuuden eurooppalaisiin hankkeisiin. Ja siitä aiheutuu hyvin paljon myönteisiä reaktioita Euroopan tulevaisuuden kannalta. Eli jos nyt korostaisin jotain, niin korostaisin sitä, että hallinnoll- toiminnalliset kulut ovat supistuneet. Kulut käyttäjille aiheutuvat lisäkustannukset ovat myöskin pienentyneet. Aikaisemmin tarvittiin paljon monimutkaisempia hakemuksia ja yksinkertaistaminen merkitsee sitä, että hakemukset ovat lyhyempiä, Kertalonteisia summia käytetään paljon enemmän kuin aikaisemmissa järjestelmissä. Siellähän arviointi apurahan saatavuuden suhteen oli hyvin monimutkainen. Ja kuten sanoin, sen sijaan, että olisi sopimuksia monissa yksinkertaisissa hankkeissa apurahan suhteen, nyt ei enää tarvitse allekirjoittaa kahdessa toimielimessä, vaan nyt komissio tekee, hoitaa nämä ja hyvin paljon voidaan tehdä internetissä. Eli tietokoneen avulla voidaan tehdä näitä hakemuksia hyvin nopeasti ja hyvin nopeasti saa tietää, onko hakemus apurahakelpoinen. Euroopan parlamentin halukkuuden ja myönteisen lähestymistavan takia myöskin komitologiamenettely on lyhentynyt monissa menettelyissä ja tämä puhuu tehokkuudesta. Me säästämme aikaa ja rahaa ja luomme enemmän mahdollisuuksia käyttäjille näiden varojen käyttämisen suhteen. Eli se nyt olisi vastaukseni ja sitten tästä arvioinnista, no se nyt oikeastaan on enemmän kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Television. Thank you, Mr. President. <clears throat> I think... Kiitos puheenjohtaja. Professori Bonice totesi jo, että olemme täysin luottavaisia sen suhteen, että voimme pysyä sanojemme takana, sanojemme, jotka ovat tässä kertomuksessa. Olemme toimineet hyvin paljon tietoa myöskin havainnoistamme, jotka liittyvät siihen, kuinka monta virheä, virheitä on löytynyt miltäkin alueelta, mikä tarkastellaan esimerkiksi taulukko 9.1 tai 9.2. Näistä saa hyvin paljon enemmän tietoa kuin mitä olemme toimittaneet koskaan aikaisemmin. Joten voin todeta kaksi seikkaa. Me tarjomme hyvin paljon tietoa tämän luvun suhteen. Niin ikään olemme tehneet erilaisia kokeiluja jotka ovat täysin vastanneet kansainvälisiä normeja, nämä meidän otantatutkimuksemme. Harris, Kiitoksia seuraavaksi Hiton Harris. Yeah, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle Fiegelille. Olen tehnyt näiden viiden vuoden aikana hyvin paljon yhteistyötä komission kanssa ja hänen osastonta on erittäin laadukas komissiossa ja siellä on huolehdittu veronmaksajien varoista ja siksi meillä onkin nyt aika paljon kysymyksiä teille. Mutta yksi kysymys tilintarkastustuomioistolla. Minä en nyt saa unta, en pysty nukkumaan tällä hetkellä. Olen käynyt läpi tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Tässä kohdassa yhdeksään, jota on laajennettu. En löytänyt sieltä mitään, josta kävisi ilmi, ovatko nämä otokset, joita on tarkasteltu, onko ne tehty täysin summittaisesti vai jotenkin arvojen mukaan. Tässä on aika isoja lukemia nimittäin, joita on myönnetty yksittäisille järjestöille ja samalla hyvin pieniä summia. Ja pienemmät järjestöt, niillä on enemmän vaikeuksia käsitellä tilintarkastustuomioistuimen kanssa silloin, kun sieltä tehdään vierailuja. Ja olen hiukan huolissani komission jäsen tästä unen puutteesta johtuen. Olen myöskin käynyt läpi vanhoja tilintarkastustoimistomen kertoja ja vielä tämä viera, viisaiden ryhmän kertomuksesta olen käynyt läpi. Ja kun tarkastellaan näitä etukäteistarkistuksia, Viisailen raportissa todettiin, että hyvin paljon oli korostettu näitä ennakkotarkastuksia. Ja tämä nyt oli yksi tekijöistä, joita piti tarkastella. Se on erittäin merkittävä. Ja ehkä sitä pitäisi korostaa vähän enemmän näiden tuomioistuimen johtopäätösten perusteella. No, elinikäinen oppiminen. Kiitoksia siitä, että lähetitte minulle ja kaikille muillekin liitteet näistä eri järjestöjen saamista summista. Se oli oikein ystävällistä. Ja kävin läpi näitä summia ja lukemia. Huomasin, että osa näistä hankkeista olisi voitu rahoittaa kansallisella tasolla. Eli onko tarkastettu sitä, että teidän varanne eivät korvaa sellaisia varoja, joita olisi voitu saada kansallisilta viranomaisilta? Sitten toiseksi on monia järjestöjä, joissa jäsenvaltiot hallinnoivat esimerkiksi ystävyyskaupunkisuhteita, yliopistoja – mutta sitten Euroopan laajuiset järjestöt. Mitkä, minkä jäsenvaltion viranomaiset hoitavat näitä? Onko se se, missä maassa se toimii tai missä maassa se on perustettu? Esimerkiksi Euroopan kaupunkiturvallisuuden foorumi ja sitten eurooppalaisten hitsa, hitsausliitto. Nämä järjestöt on perustettu yhdessä jäsenvaltiossa, mutta toimivat jossain toisessa kun halutaan edistää Euroopan kansalaisuutta, sehän on budjettikohta 1506, ilmeisesti nämä ystävyyskaupunkijärjestöt liittyvät tähän. Ja miten tästä teille sitten raportoidaan näistä eri tapahtumista? Miten tiedätte, siis Osa näistä on hyvin merkittäviä ja jotkut vähän vähemmän. Eli miten näitä asioita valvotaan? Ja sitten vielä yleinen kysymys, ja varmaan odotittekin jo tätä kysymystä euroskeptikolta, mutta millä on paljon ongelmia näiden summien kanssa. Ja tässä on todettu, Euroopan integraatiosta viestiminen ja niin edelleen, mutta mielestäni nämä ovat tällaisia propagandakohtia, jotka aiheuttavat minulle ongelmia. Jotkut toimielimet ovat hyviä vetämään elinikäisen oppimisen ohjelmia ja niin edelleen, mutta eivät välttämättä ole kovin halukkaita täyttämään kaikkia näitä eri kriteereitä, jotta saisi eurooppalaisia verorahoja, esimerkiksi tämä lipun käyttö. Pätevätkö nämä kaikki asiat vielä? En nyt ole katsonut budjettia viime aikoina. Eli jos haluaa varoja johonkin, niin sitten täytyy laittaa lippu näkyvään asemaan ja niin edelleen. Eli voivatko mitkä tahansa järjestöt hakea varoja näistä eri kohdista? No varmaankin tähän ensimmäiseen kysymykseen tilintarkastustuomioistuin Bulitsi voisi vastata ja sen sitten komissio. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kohtaan 9.5a ja tähän lukkuun ja näihin merkittäviin tutkimuksiin, jotka ovat otantatutkimuksia ja edustavat 150 edustavaa otosta, 150 maksua. Olemme ottaneet huomioon myöskin näiden otantojen koon. Mitä isompi maksu, sen todennäköisemmin tulee mukaan otonta tutkimukseen. Aikaisemmissa keskustelussa mainittiin 21 prosentin virhetason. Ei tämä pidä paikkaansa, vaan virheiden yleisyys on 21 prosenttia ei-virheiden taso. Ja kun tarkastellaan väestömääriä, välttämättä tämä ei heijastu tähän otokseen, joten täytyy suhtautua varovaisesti näihin tuloksiin niin, että ei sekoita tässä asioita toisiinsa. 150 ei ole pieni otanta. Pieni otanta olisi 30 maksua tai vähemmän. Onko tämä sitten riittävän edustuksellinen, edustava tämä otanta? Otamme tässä huomioon myöskin luottamustason. Tässä tapauksessa meillä on riittävä luottamustaso sen suhteen, että voimme todeta, että virhetaso on kahden ja viiden välillä. Miksi sanomme tämän näin, ilmaisemme tämän näin? Siksi, että olemme luottavaisia tämän suhteen, mutta emme sen tarkan arvon suhteen. Mikä haluatte tarkan arvon virheistä, virheille, niin silloin pitäisi ottaa isompi otanta. Ottanut huomioon tämän alueen koon, ulottuvuuden, mittavuuden. Olemme toimineet sillä tavalla, kun olemme toimineet pari vuotta sitten. Esittelen teille menetelmiä, joita me käytämme. Silloin käytimme tuntikausia menetelmien tarkastelemiseen. Toimitin silloin teille tietoa näistä menetelmistä ja olen valmis tekemään tämän uudelleen. Ja tietysti voidaan ottaa aina askel taaksepäin ja tarkastaa sitä, mihin on päästy, mutta tämä on hieman hankalaa. Kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Menetelmien suhteen olemme varmoja sen suhteen, että saamme näiden avulla edustavan tuloksen, joten mielelläni kyllä istun teidän kanssanne vielä saman pöydän ääreen jopa kahdestaankin ja käyn uudelleen lävitse meidän menetelmämme, samoin kuin ennenkin tein. Tämä tietystikin parantaisi luottamuksen tasoa, mutta tietenkin kaikilla luottavuusta lisäävillä toimilla on kustannuksensa hintansa. Siihen tarvittaisiin lisää määrärahoja, että voitaisiin syvällisemmin analysoida asioita. Ehkä komissio tähän pystyy. Me emme siihen pysty meidän määrärahoillamme. Me valvomme määrärahoja ja uskon, että johtajien täytyy varmistaa se, että tietoa on riittävästi ja missä on ongelmia, sinne täytyy osoittaa riittävästi määrärahoita voidaan tehdä oikaisutoimia, mikäli on tarpeellista. Ja mikäli on tarpeellista, myöskin voidaan periä rahaa takaisin. Tämä lisää luottamuksen tasoa, ei vähennä sitä. Tämä on avoin kutsu, pyyntö, puheenjohtaja, että voitaisiin keskustella avoimesti menetelmistä, koska minun mielestäni loppujen lopuksi, mikäli aina palaamme samoihin asioihin, niin aina takertaan samoihin seikkoihin, niin tämä ei ole kovinkaan hyödyllistä. Tätä ei päästä kyllä eteenpäin, mikä mennään aina eteenpäin, niin sitä otetaan takapakkia. I uh, want to, uh... Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin vain, että kun me valmistelimme tai valmistelemme uusia ohjelmia, meidän täytyy aina neuvotella, että löytyy ensin sopu ja sitten rahaa budjettiviranomaisten kanssa – haluamme aina varmistaa, että emme rahoita sellaista, jota kansallisella tasolla rahoitetaan, vaan pikemmin haluamme tukea eurooppalaista toimintaa yhteistyön avulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Erasmuksen yhteydessä yhteisrahoitusta. Oletamme, että jäsenvaltiot investoisivat enemmän liikkuvuuteen. Me investoimme kyllä rahaa EU-budjetista, mutta osa rahasta tulee kansallisilta tahoilta tai yliopistoista ja muista lähteistä haluamme pistää liikkeelle muita resursseja. Tämä meidän pyrkimyksemme. Tiettyjä kattoja tulee aina vastaan yhteisrahoituksen puolella. Mutta tämä ei koskaan pitäisi, tämä, ei, tämä ei koskaan pitäisi tarkoittaa sitä, että korvataan, jotenkin syrjäytetään määrärahoja tai to, ryhdytään kuuluvat muiden toimijoiden vastuualueelle, esimerkiksi kansallisten viranomaisten. Ja kun tarkastelen järjestelmiä, niiden arvo riippuu hyvin pitkälti siitä, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Silloin kun on kyse eurooppalaisista tai paneurooppalaisista verkostoista tai järjestöistä, jokaisella on toimipaikkansa jossain ja kansalliset virastot on myöskin. Ne ovat kaikkein lähimpänä näitä sopimuksen tekopaikkoja. Nämä virastot sen perusteella, missä niiden virallinen toimipaikka on, tai järjestön toimipaikka on. Ja komissio tekevät yhteistyötä joko komission suoraan tai täytäntöönpanon virasto. Pyrimme toimimaan ennalta ehkäisevästi ongelmien suhteen. Proaktiivisuus merkitsee sitä, että teemme tarkastusmatkoja, teemme yhteistyötä virastojen kanssa ja niillä on myöskin omat valvontajärjestelmänsä. Tietystikin saamme myöskin kertomuksia niiden toiminnasta, ei pelkästään silloin kun ryhdytään toimiin, vaan saamme myöskin väliaikaiskertomuksia ja sitten loppuraportteja. Toteaisin, että periaatteessa vastuu lepää kansallisten viranomaisten ja täytäntöönpanovirastojen harteilla ja myöskin komission taka viraston harteilla. Viimeinen ehkä herkkä kysymys liittyi yksinkertaistetusti sanottuna propagandaan, propagandatoimiin, kuten puhuja totesi. En käyttäisi nyt tätä etikettiä. Ne toimet, jotka ovat luetteloitu oikeuden, periaat, oikeuden perustan suhteen kansallisohjelmassa, siellä on yhdeksän eri hanketta, jotka on luetteloitu kumppanuussuhteistaan kyse. Ne ovat eurooppalaisia elimiä, jotka tekevät koulutus, tutkimus, työtä. Esimerkiksi Jean Monnet-säätiö, joka tekee Eurooppaa tutkimusta ja tiedotusta. Tämän tyyppiset elimet äh, ovat tässä kyseessä. Ne ovat parlamentin hyväksymiä elimiä tai järjestöjä. Eurooppalainen kansainvälinen liike on niin ikään yksi näistä avunsaajista. Nyt ehdotamme joidenkin näistä alasajamista. Se sitä, että tulevaisuudessa määrärahoja ei enää merkittäisi näitä varten talousarvio 2009-2010 vuosista eteenpäin. Olipa sitten kyse eurooppalaisista tai vähemmän eurooppalaisista toimijoista, kaikki joutuvat kilpailemaan keskenään muiden kanssa saadakseen määrärahoja, saadakseen tukea. Nyt on kyse uudesta lähestymistavasta, avoimuuden lisäämisestä – ja uusille järjestöille annettavista paremmista mahdollisuuksista. Meidän täytyy luoda verkostoja kuitenkin. 10, 15, 20 vuoden kuluttua, mikä tilanne silloin vallitsee, sitä emme tiedä. Mutta avoim, haluamme avoimmat säännöt, vielä avoimmat kuin koskaan aikaisemmin. Haluamme vielä painottaa sitä, mitä totesin aikaisemmin yhteistyöstämme tänä vuonna tai pikemminkin viime vuonna, koska nyt on jo tammikuu. Me allekirjoitimme näitä kansalaisuus, kansalaisuuteen liittyviä tukiohjelmia esimerkiksi vammaisurheilun tukemiseksi. Tämä on hieno tapa saada vammaiset osallistumaan ja mukaan yhteiskunnalliseen elämään. Nämä ovat merkittäviä arvoja sekä Euroopan että koko maailman kannalta. Urheilu on yksi tapa toimia. Paraolympialaiset paralympialaisen varten annettiin tukea. Mikäli parlamentti pyytää erillistä budjettikohtaa näitä järjestöjä varten, olemme valmiita niitä tukemaan. Meidän roolimme on luoda mahdollisuuksia, tilaisuuksia, oikeudenmukaisuutta, avoimuutta. Se, miten asiat hoidetaan, tämä meidän vastuullamme. Osittain pystytään ohjelman yhteydessä eksplisiittisesti määrittelemään säännöt, joskus vaaditaan tarjouskilpailuja, joskus on edellisiä budjettikohtia, joita parlamentti hyväksyy vuosittaisen talousarvion yhteydessä, mutta uskon, että suuntauksena nyt on se, että toimitaan erittäin rakentavasti ja myönteisesti asioiden eteenpäin viemiseksi. Täten saamme vielä enemmän oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta. Muutos on jo nyt kouriin tuntuva. Mikäli tarvitaan vielä lisätietoa, olen varma, että liitteestä tietoa löytyy. Tehän pyysitte näitä liitteitä. Näiden perusteella voimme tarkastella vielä läheisemmin eri toimialoja. Kiitos. No. Sitten Rova Kresle. Kiitos. Palaisin nyt siihen, mitä komission jäsen totesi tuossa aiemmin. Ja kysyisinkin, mitä vaikutuksia varainhoitoasetuksen uudistuksella on komission jäsen, jäsenen salkkuun. Esimerkiksi hän viittasi näiden ää, äh, äh, stipendien tämän järjestelmän yksinkertaistamiseen. Eli ää, äh, tosiaan mitkä ovat varanhoitoasetuksen uudistuksen vaikutukset. Sitten hallinnolliset kustannukset. Jo viime vuonna kysyimme hallintokustannuksista ja ne ovat tosiaan vähentyneet. Mutta nyt minua kiinnostaisikin kuulla, pitääkö komission sen mahdollisena hallintokulujen vähenemistä entisestään 13,2-13,8 jopa 15,6 prosenttia on mielestäni varsin korkea taso. Ja haluaisinkin kuulla, mitä mahdollisuuksia hän näkee ja mitä edistymistä tulevaisuuden suhteen mahdollisena. No, me tulemme tähän palamaan vielä. Tässä ei oikeastaan ole olemassa myöskään käsitystä tai ei tiedetä myöskään valvontakulujen korkeudesta. Ja mitä tulee elinikäiseen oppimiseen, haluaisin myös kuulla, miksi sitä ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti, niin kuin muina vuosina on tehty. Haluaisin kuulla sen luvuista, jos me voisimme tosiaan saada tämän mallin mukaiset luvut myös sen suhteen. Sitten kansalaisjärjestö järjestöjen rahoitus tässä liitteessä, suullinen, äh, kirjallinen kysymys. Äh, haluaisin kuulla, minkälaiset toimintakulut äh, kansalaisjärjestöillä yleensä on, mitä rahoitetaan. Okay, Mr. President, I, uh... No niin, puheenjohtaja. Varanhoitoasetus on nyt kypsempi tai käyttäjäystävällisempi ja toiminnot voivat olla lähempänä ihmisiä avoimemmin ja joustavammin, mutta myöskin voidaan olla vastuullisempia Euroopan suhteen. Minusta tämä uusi lähestymistapa on hyvä kun aloin käsitellä tämän tyyppisiä asioita, oli vielä hyvin paljon vaikeita muistoja menneisyydestä. Heaton Harriskin mainitsi vuoden 1999 tilanteen. Eli me teimme hyvin paljon muutoksia ja mukautuksia, ja hedelmiä voidaan jo nyt kerätä tästä työstä. Eli mitä tulee yleiseen luottamukseen ja tukeen tälle alalle. Koulutus on tietysti tärkeä asia, mutta siihen myöskin luotetaan hyvin paljon. Ja minua pyydettiin myöskin käsittelemään Euroopan teknologiainstituuttia. En nyt sanoisi, että tämä päättyy tähän, mutta tämä on tärkeää Euroopan tulevaisuudelle ja nämä alat ovat keskeisiä. Niihin luotetaan, ne kehittyvät ja kasvavat. Ne liittyvät tut- vaikka tutkimukseen, työllisyyteen, yritystoimintaan ja muihin politiikan aloihin. Eli varanhoitoasetus ja uusi oikeudellinen perusta mahdollistaa yksinkertaistamisen. Se nyt on kaikkein näkyvin uutuus. Hakukaavakkeet ovat nyt yksinkertaisempia, lyhyempiä. Meillä on myöskin uusia täytäntöönpanorakenteita. Me olemme uudelleen järjestäneet kansallisia virastoja ja perustaneet kulttuuripisteitä. Meillä on jatkuvia hankeoppaita ja nyt arviointi näiden apurahojen myöntämisen suhteen kestää vähemmän. Komitologiamenettely. Parlamenttihan oli mukana tässä päätöksessä, eli Tästäkin menettelystä tulee lyhyempi. Me käytämme kertaluonteisia summia ja tästä on tulossa yhä yleisempää. Ja me käytämme yhä enemmän päätöksiä komissiossa sen sijaan, että solmisimme sopimuksia. Ja se tietysti lyhentää tätä menettelyä jopa kahdella viikolla. Yhä enemmän tehdään monivuotisia kumppanuussopimuksia apurahoissa – Eli kaikki tämä johtuu siitä, että varainhoitoasetus ja oikeusperusta mahdollistaa tällaisen yksinkertaistamisen. Aikaisemmin jo totesin, että korvamerkitseminen on myöskin osa tätä periaatetta, joka hyväksyttiin tämän toimikauden alussa, ja siitäkin on ollut meille hyötyä. Sitten hallinnolliset kulut. Voidaanko vielä miettiä, että ne edelleen laskisivat? No periaatteessa kyllä se on mahdollista. Meidän pitää tietysti vielä saada nämä hankkeet sujumaan vielä sujuvammin. No ensimmäinen vuosi 2007 tietysti on aina hiukan hankala ja erikoinen. Jatkuvuushan merkitsee sitä, että toiminta on sujuvaa. Lisäparannuksia ja tulevaisuuden tarkistuksia tullaan suorittamaan, sillä voimme puuttua heikkouksiin ja tehottomuuksiin. Varmaan voimme oppia esimerkiksi koulutuksen, elinikäisen oppimisen hankkeista – käytänteitä sieltä voitaisiin siirtää myöskin muihin hankkeisiin. Meillä on periaatteessa neljä hanketta. Elinikäinen oppiminen, kansalaisuus, kulttuuri ja nuoriso. Varmaankin tulee yhä enemmän nuorisoalalla enemmän yksilöille myönnettyjä apurahoja, ja se on tietysti taloudellisesti ja poliittisesti merkittävää Mielestäni tämä lähestymistapa, johon liittyy siirrettävissä oleva riski, se on hyvä. Ja komission kanta on meille yhteinen, mutta meidän täytyy vielä keskustella näistä yhdessä parlamentin, neuvoston ja komission kesken ja mahdollisesti sopia siitä, miten määritellään tämä hyväksyttävä riskiraja eri alueille. liikkuvuushankkeet. Niihin liittyy paljon vähemmän hallintokuluja kuin muihin ohjelmiin. En ole varma mainitsinko tästä jo tänään, mutta mielestäni yksi tärkeimpiä poliittisia saavutuksia oli se, että 27 jäsenvaltiota tekevät sopimuksen koulutusneuvostosta siitä, että nuorten liikkuvuus, siitä pitää tehdä pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Eli sen ei pitäisi olla mitään poikkeuksellista. No tietysti on vielä aika kaukana todellisuudesta tällä hetkellä, mutta 10, 15, 20 vuoden kuluttua se saattaa jo olla todellisuutta. Monet vastustivat Erasmusta vuonna 1987. Ei ollut rahaa, ei ollut oikeusperustaa. Kysyttiin, miksi komissio tekee tällaisia pilottihankkeita. Ja nyt kaikki sanovat, että näitä tarvitaan lisää. Ja myöskin tämän kautta Bolonian hanke on saatu liikkeelle. Paljon muutoksia, yliopistojen uudistettu, poikkitieteellisyyttä on lisätty. Ja en sano, että Erasmus olisi mikään ihmelääke, mutta se on väline, jonka kautta voidaan yhdistää eri järjestelmiä ja sillä tavalla voidaan mahdollistaa todellista liikkuvuutta, ei pelkästään matkailua, vaan todellista henkilöiden liikkuvuutta. Sitten kansalaisjärjestöistä. Tästä on suljettu pois, niin kuin oli toivottukin, koulut ja yliopistot, ja kaikki muut on tässä luettelossa mutta kaikki listalla olevat toimijat eivät ole yliopistoja tai kouluja. Eli jos meidän pitää vielä määritellä tarkemmin joitain yksittäisiä kysymyksiä, totta kai olen sitten teidän käytössänne ja voin toimittaa teille vaikka kirjallisesti mutta ei ole mitään salaista luetteloa tai mitään epäselvyyksiä näiden sääntöjen suhteen. Komission jäsen äh, Rova Kresle halunnee vielä lyhyesti puheenvuoron. Niin äh, minä puhuin näistä tuista, jotka liittyvät äh, näiden järjestöjen toimintakuluihin. En tiedä, mitä tämä on englanniksi, joten luotan nyt tulkkeihin. Joten äh, missä nämä on luetteloitu? Schreiben Sie uns das. Voisitteko toimittaa tämän äh, tiedon meille kirjallisesti vai osaatteko tämä ulkoa? Olkaa hyvä. Dans les programmes concernés, nous sommes... Näissä ohjelmissa on käytetty osittain tukia hankkeita varten, määriteltyä ohjelmia varten ja näiden suhteen annetaan myöskin toimintatukia, operating crowns, joilla katetaan, tietty, katetaan tiettyjä tukikelpoisuuskriteereitä, jotta voidaan niitä noudattaa. Ja käytännössä oikeudellinen perusta on tässä taustalla ja tietty kiintiö tai prosenttiosuus on määrätty toimintakustannuksia varten näitä no, tarkastellaan myöskin silloin, kun tarkastellaan kilpailukriteereitä. Ja tarjouskilpailumenettely on käytössä. No tämäpä kiinnostavaa. Meidän on juuri kiinnostavaa kuulla, eh, kuinka suuresta summasta on kyse siis eh, prosentuaalisesti. Eh, onko tämä tiedossa vai onko tämä liian hankala saada No, c'est tout à fait possible. Ei, se on kyllä täysin mahdollista puhua näistä esimerkiksi koulutus, kulttuuri, nuoriso- tai kansalaisuushankkeista nämä prosenttiluvut siitä, kuinka paljon avusta liittyy näihin toiminnallisiin kuluihin. Meidän tarkoituksena on saada rahoitettua nämä hankkeet, mutta me voimme toimittaa näitä vastauksia. Ja, ja myös nimi, kiitos. Sitten vielä Lundgren. Uh, yes, um, Niin. En voi tässä välttää kiusausta ja muistuttaa teidän mieleenne yhteiskuntatieteiden totuuksia. Professori Bonici aivan totesi aivan oikein, että 150 otanta tutkimus on hyvin laaja tutkinto. Toisaalta kun tarkastellaan käytännön toimia. Velvollisuutemme on varmistaa, ovatko antamme määrähät käytetty asianmukaiseen tarkoitukseen rehellisellä ja tehokkaalla tavalla. Tähän liittyy kyllä toinenkin juttu vielä. Kun Marshall-apua annettiin muinoin, esimerkki 40-luvun lopulta ja 50-luvun alusta, Itävalta pyysi rahaa Viinin oopperatalon korjaamiseen – ja sanottiin, että Marshall-apu ei ollut tarkoitettu tällaisiin toimiin, joten he käyttivät rahaa, joita piti käyttää Alppien vesivoimaloiden korjaamiseen. Tämä raha käytettiinkin operatalo varten ja sitten pyydettiin rahaa näiden voimaloiden, korjaamista, korjaamis, kor, voimaloiden korjaamisen rahaa Marshall-apupaketista ja he saivatkin apua, joten Marshall-apu meni käytännössä operataloon. Me tiedämme tästä tämän kaiken. Mikäli tiedämme, että rahat menevät tarkoitukseen, johon ei kukaan ikinä olisi edes kuvitellut käyttävänsä rahaa tuossa kuseisessa maassa, niin kuitenkin raha käytännössä menee siihen, niin asiat olisi voitu hoitaa muutenkin ja sitten nämä rahat käytetään johonkin muuhun, mutta emme tiedä mihin. Tätä täytyy tarkastella. Ei tämä niinkään meidän valiokuntamme asia, vaan pikemminkin koko parlamentin pitäisi tarkastella tätä teoriaa, Kun me maksamme jostakin, tarkoittaako me tämä sitä, että marginaalin kautta rahat menevät juuri tähän tarkoitukseen vai johonkin toisiin tarkoituksiin? Yleensä rahat menevät johonkin aivan muuhun. Ja, aber lassen Sie uns schon beim... Mutta mutta meidän pitäisi nyt pysytellä herra Figelin aiheessa. Kyllä minä sympatiseeraan yleisiäkin huomioita, mutta pysykäämme aiheessa. Herra Kamre vielä lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä viimeisestä kysymyksestä vielä. Kysyisin, ja varmaankin tilintarkastustuomioistuin voisi ehkä parhaiten tähän vastata. Onko meillä mitään arviota Eli onko mitään todellista arviointia sen suhteen, miten nämä varat ovat vaikuttaneet? Voimmeko todistaa, että nämä hankkeet parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta ja niin edelleen. En nyt epäile sitä, etteivätkö henkilöt, jotka saisivat näitä varoja, olisi siitä iloisia, mutta kysyisin, monet EU-kulut, mitä saamme näiden rahojen vastineeksi? Tätä rahaahan otetaan jäsenvaltioista, ihmisiltä, jotka käyttäisivät ne eri tavalla. Ja uskon, että valtaosa EUn kuluista – käytettäisiin jäsenvaltiossa eri tavalla, ainakin omassa maassani emme kuvittelisikaan käyttävämme varoja tällä tavalla. Eli miten arvioidaan sitä, miten nämä vaikutetut, miten nämä myönnetyt varat ovat vaikuttaneet? Minulle sanottiin, että teidän täytyy puhua, tai minun täytyy puhua toisen mikrofoniin, kun kerran tämä menee internettiinkin, tämä kokouksemme. No niin, jos ei enää muita huomioita ole, niin tämä keskustelu päättyy. Tietenkin komission jäsen saa vielä lyhyesti puheenvuoron. Puheenjohtaja, ehkä voitaisiin lisätä jotakin tähän Itävallan esimerkin, tai ehkä te voisitte lisätä olen aina sanonut, että Bush on ollut aina voimakas laajentumisen tukija. Mehän olimme tunteneet toisemme jo vuosikausia, jo ennen kuin minun maani liittyi unionin. Olimme vanhoja tuttuja silloin. Eurooppalaiset kokemukset ovat erittäin mielekkäitä, varsinkin kun tarkastellaan tulevaisuutta, olipa sitten kyse Marshall-avusta tai ei. Niin mainitsen vain, että vuonna 1947 Tsekoslovakia totesi haluavansa liittyä Marshall-apupakettiin. 8 helmikuuta tapahtui vallankaappaus ja siitä lähtien Stalin päätti, kuka liittyi, ja kuka ei. Ja tietenkään kukaan hänen otteessaan olevista maista ei liittynyt. Olipa sitten kyse teatterista tai operosta tai voimaloista. Stalin päätti. Mikä minun vastaukseni on tähän? Ehkä tässä olikin kuusi eikä seitsemän perustajamaata kyseessä, mutta historia ei pidä mistään hypoteeseista. Ehkä Muutoin alkuperäisiä maita olisi voinut olla 7 eikä 6. Kun on kyse infrastruktuuriinvestoinneista, taiteilijoiden liikkuvuudesta, liikkuvuudesta muutenkin, en usko, että tämä on vastaus, tai on se, että kaikki on ruusuista. Ihmiset haluavat pätevyyttä, koulutusta, tiedonsiirtoa, heidän pätevyytensä tunnustamista, heidän pätevyytensä hyödyntämistä reaalitalouden hyväksi natsismin ja stalinismin uhrien muistamista. Tämän tyyppisistä toimista on kyse. Merkittävä muutos on tapahtunut verrattuna aikaisempiin vuosiin ja aikaisempiin tilanteisiin tässäkin parlamentissa ennen vuotta 1999. Me olemme hyväksyneet sääntöjä ja asetuksia, jotka eivät voineet millään tavalla ennakoida sitä, että kaikki ovat potentiaalisesti huijareita, vaan olettamuksena on, että kaikki ovat rehellisiä kumppaneita. Mikäli näin ei ole, tämä täytyy tunnustaa, mutta ei toisinpäin. Olettamuksena ei saa olla, että kaikki ovat roistoja. Syyteen seuraamuksia voidaan tarkastella. Hyvin kritiikkiä voidaan tietenkin esittää ja negatiivisia kommentteja eurooppalaisista ohjelmistakin voidaan esittää. En sano, että kaikki nyt on loistavasti, mutta olemme kuitenkin nyt omaksuneet uuden lähestymistavan näihin asioihin. Olemme pohtineet myöskin tukikelpoisuuskriteereitä. Peruskriteeri on valvonta. Ja tehokkuutta koskevaan kysymykseen tai yleisen arvioon toteaisin, että ja kun tarkastellaan näiden ohjelmien kehittämistä, niin me teemme välitarkastuksia, väliarviointeja ja sitten tarkastelemme tämän valossa, miten voidaan vähentää kustannuksia, toimintakustannuksia ja niin poispäin. Mitä tulee kokonaisluontoisiin vaikutuksiin, meidän kannatamme katsottuna tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, miten ohjelmat ovat vaikuttaneet. Kun olemme tehneet päätöksiä suurista politiikan osa-aloista, joita tuetaan, joita tuetaan yhteisön rahoilla, silloin kun kyse hankkeesta lähinnä kansaisen luonteeltaan, esimerkiksi yliopistojen kansainvälisyyspolitiikka taikka tutkintojen vastavuoren tunnustaminen. Meillä on ta- tavoitte, joihin pyritään välineen kautta, esimerkiksi Bolonian prosessin kautta. Sitten on toinen prosessi, jota kutsutaan Kööpenhaminan ammattikoulutukseen liittyväksi ohjelmaksi. Bolonian ohella tarvitaan myöskin ihmisiä, jotka ovat taitavia, osaavat tehdä asioita, elinikäinen oppiminen, ja niin poispäin, niin ikään on merkittävää. En nyt sano, että kaikki on niin hyvin kuin voisi olla, mutta kun tehdään vaikutusarvioita ja tarkastelman ohjelmia, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja kun puhuin Levisonin kanssa, minua ilahdutti kovasti se, että tuomioistuinkin ajattelee yhä enemmän tässä valossa. Nyt ei ole kyse perusasioista enää. Tietenkin luku, kelpoisuus, helppokäyttöisyys, ohjelmien avoimuus ja sääntöjen avoimuus. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta näiden lisäksi pitäisi tarkastella sitä, mitä ohjelmia saadaan aikaan, mitä niiden kautta voidaan saavuttaa. Minun mielestäni nyt ollaan paljon kypsemmässä vaiheessa. Yhteisö on nyt aikuistunut ikään kuin kypsynyt. Nyt ei enää opetella aakkosia, vaan nyt on tapahtunut erittäin suuri murros suorastaan, kun verrataan tämän päiväistä keskustelua muutamaa vuotta aikaisemmin, aikaisemmin valitsemaan tilanteeseen. Jean-Pierre. Esittelen vielä lyhyesti Jean-Pierre. Puheenjohtaja, ei nyt mitään erityistä kysymystä. Haluaisin vain vielä kerran kiittää komission jäsentä näistä täsmällisistä kirjallisista ja suullisista vastauksista. Eli kiitoksia komission jäsen, kiitoksia tilintarkastustuomistuimelle. Sehän on erittäin merkittävä toimielin kaikissa näissä kysymyksissä. Ja on hyvä, että keskustelimme nyt tästä otoksesta. 21 prosenttia kuvittelin, että kyse oli lukumäärästä eikä summista, mutta rakennerahastoissa puhutaan 11 prosentista, se on summa, ja 21 prosenttia virheiden määrä. Ne ovat kuitenkin aika merkittäviä lukemia. No, näitä kysymyksiä nyt aletaan käsitellä tätä hyväksyttävää virheriskiä. Eli kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Poikkeuksellisesti tilintarkastustuomioistuin saa viimeisen puheenvuoron. Levinson, teillä oli vielä puheenvuoro. Uh, Minulle esitettiin kysymys siitä, olemmeko tehneet tilintarkastuksia tehokkuuden selvittämiseksi. Voin vastata tähän. Kuten sanoin jo alussa, tämä on aivan uusi lukku tuomioistuimen vuosikertomuksessa. Siellä on myöskin uusi jaottelu tai uusi osasto tuomioistuimessa, joka käsittelee näitä ongelmia. Nyt olemme tehneet jo suoritukseen performanssiin liittyviä tilintarkastuksia. Toivottavasti vuoden 2009 aikana voimme vielä saada nämä toteutettua niin, että ensi vuonna voimme niistä kertoa teille enemmän. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä uusi luku voi antaa teidän valiokunnallanne enemmän mahdollisuuksia keskustella näistä asioista. Miltei parin tunnin ajan tästä asiasta nyt on puhuttu. Tämä osoittaa, että olette erittäin kiinnostuneita asioista ja tämä minua kovasti ilahduttaa. Ja vielä lopuksi voin todeta, että tietystikin tilintarkastuksen yhteydessä olemme kertoneet tilintarkastuksen tuloksista. Virheitä on ja parannuksia tarvitaan valvontajärjestelmäänkin. Mutta mitä yritin nyt toimittaa teille, teidän tietoisuuteenne ja kun tarkastelen komission antamia vastauksia, niin katson, että komissio on kyllä oikeilla raiteilla, mikäli se vain pistää täytäntöön tuomioistuimen suositukset. Toivon, että näin tulee käymään. Ja kun näin on tehty, tulemme tekemään tilintarkastuksen ja palaamaan näistä tuloksista, kertomaan teille näistä tuloksista sitten taas ensi vuonna. Kiitokset, suuret kiitokset. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Muistuttaisin vielä, kun tässä alussa mm, asia ei vähän vähälle huomiolle, niin on se aikaa vaikuttavaa, että me voimme todella internetin välityksellä maailmanlaajuisesti välittää suorana lähetyksenä keskustelun veronmaksajien rahojen käyttämisestä. No se on sitten toinen juttu, kuka näitä katsoo ja kuka ei, mutta minä olen erittäin kiitollinen tästä keskustelusta ja hyvin tyytyväinen äh, siitä, että se on myös välittynyt maailmalle. Kiitoksia. Äh, meillä on yhdellä kollegalla hiukan aikataulupainetta ja meillä on tässä hetki aikaa ennen kuin komission varapuheenjohtaja Kallas tulee paikalle. Siksi ehdottaisin hyvät kollegat, niin, ja pyytäisin, että ne, jotka poistuvat salista, tekisivät sen hiljaa ja rauhallisesti. Niin, me voisimme nyt käsitellä kohdan kuusi. Euroopan tilintarastustuomioistuimen erityiskertomus numero 11 2008 Euroopan unionin viljan julkisen varastointitoiminnan tukemisen hallinnoinnista. Ja vastuu henkilöesittelijämme on Jan Mylder. Toivon, toivotan myös herra Alanissilän tilintarkastustuomioistuimesta lämpimästi tervetulleeksi tämän asian tiimoilta. Herra Mylder, esittelijä, saatte puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt, vaikka mielestäni tilintarkastustuomioistuimeksen pitäisi sanoa jotain, mutta minun pitää lähteä nyt toiseen kokoukseen. Täällä on Alden hollantilaisia edustajia nyt vieraana täällä Euroopan parlamentissa. Minun pitäisi olla siellä kello viisi, eli minun täytyy vähän pitää kiirettä. On hienoa, että voin nyt tehdä jotain tänä iltapäivänä ja että voin vähän helpottaa hänen unenpuutettaan. Nyt meillä on tilintarkastustoimistomme kertomus, joka on suhteellisen optimistinen. Se liittyy viljan julkiseen varastointiin. Ja tiedän, että tämän Chris Heaton Harrisillekin erittäin tärkeä kysymys. yleismietikertomus on myönteinen ja voin kertoa vähän näistä johtopäätöksistä. Komissio hallinnoi tätä yleisesti ottaen hyvin. Aina tietysti on parantamisen varaa ja parannuksia voidaan sitten miettiä tuomioistuimessa. Ja yleisesti olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksistä. Eli johtopäätös on, että meidän pitäisi ottaa enemmän huomioon se, mikä on paras tapa päästä eroon näistä varastoista. Meidän täytyy ottaa huomioon markkinahinnat, meidän täytyy ottaa huomioon vientihinnat, ja joskus voidaan käyttää muitakin tapoja. Ja kertomuksessa on puhuttu esimerkiksi bioetanolista. Sitä pitäisi käsitellä talouden kannalta, tai siitä voitaisiin tehdä ehkä pilottihanke, ja komissio on vakuuttanut, että näin tullaankin toimimaan. Sitten tarkistuksissa meidän täytyy laskea, mikä on tar- tarkastusmatkojen hinta ja mikä on operaation itsensä arvo. Eli kaikki ovat tästä vähän vakuuttuneempia. Ja sitten yksi asia, josta tilintarkastustoimiston ei puhu mitään, on se, että me puhumme tuista ja sanomme, että se on tarpeen vain markkinoille, mutta interventio voi olla myöskin strategisesti merkittävä väline kun on vaikka energiapuutetta tai tapahtuu jotain muuta, silloin on hyvä, että on viljavarastoja tulevia aikoja varten. Ei nyt tarvitse lukea raamattua Joosefista Egyptissä. Mehän tiedämme, että kovia aikoja saattaa tulla, ja joskus tällaisia varastoja on hyvä olla, vaikka ne hiukan maksavatkin veronmaksajille. Pyydän nyt anteeksi kaikilta, mutta minun täytyy viiden minuutin kuluttua lähteä puhumaan toiseen kokoukseen. Pyydän nyt anteeksi tätä, mutta ei nyt ollut muuta mahdollisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Näin annankin välittömästi puheenvuoron herra Alanissilälle tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää herra Mulderia hänen myönteisistä kommenteistaan ja suosituksistaan, jotka hän on kirjannut työsäkirjansa. Nämä ovat hyvin pitkälti yhteneviä meidän suositustemme kanssa. On suuri ilo kertoa teille joistakin kommenteista, jotka liittyvät meidän erityiskertomuksemme EUn viljan varastointijärjestelmästä. Tuomioistuin päätti tehdä tämän tilintarkastuksen vuonna 2007 tilanteessa, jolloin viljan varastot olivat erittäin korkealla tasolla. Tämä johtui lähinnä vuoden 2004 laajentumisesta. Tämän jälkeen tilanne on muuttunut. Nykyään EU:ssa ei ole enää merkittäviä viljan varastoja. Hintojen lasku on saattanut johtaa joissakin jäsenvaltioissa siihen, että viljaa on, on tulossa varastoihin pian tarkastel, sitten tilintarkastustoimijoiden tarkasteli EUn viljanvarastointijärjestelmiä, kustannusten vähennyksiä ja tulojen maksimointia. Näitä kysymyksiä pohdittiin. Tarkasti myöskin, miten fyysiset operaatiot on hoidettu ja ovatko komission menettelyt riittäviä varmistamaan sen, että EUlle aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pieniä. Tientarstomioston havaitsi seuraavaa. Tilintarkastuskertomus vastasi kaikkiin kysymyksiin ja siinä esitettiin joitakin hyödyllisiä suosituksia ja huomioita. Katsoimme, että yleisesti ottaen fyysiset äh, varastointitoimet ja komission menettelyt olivat tyydyttäviä. Kuitenkin joissakin suhteissa on parantamisen varaa. Erityisestikin seuraavaa voimme todeta menettelyt eivät aina varmistaneet sitä, että nettokustannukset olivat mahdollisimman pieniä ja että varastot eivät, tai ei pysy varastossa pidempään kuin on aivan välttämätöntä. Menoja syntyi tai tuloja menetettiin, kun sisäinen myynti oli korkeampaan hintaan toteutettua kuin mitä vientihinta olisi ollut tai vietiin matalammalla hinnalla kuin mitä olisi sisämarkkina voitu myydä. Joustavuuden puute johti joihinkin ongelmiin. Joskus vilja oli varastossa pidempään kuin tarpeellista. Joskus ongelmia aiheutuu myöskin siitä, että ei otettu huomioon laatua tai varaston fyysistä sijaintia. Toiseksi, summat, joita maksettiin jäsenvaltiolle, ovat e, joskus olleet suurempia kuin todelliset kustannukset, eli korvaukset ovat olleet liian suuria. Tästä on syntynyt rahoituskustannuksia ja myöskin siitä, että vilja on siirtynyt paikasta toiseen. Kolmanneksi viljan varastointia koskeva budjettikohta. Siitä käytettiin rahaa muihinkin toimiin, sellaisiin, jotka eivät suoraan liity interventiovarastoihin esimerkiksi kun markkinahinta matamalla hinnalla tuettiin bioetanoliteollisuutta taikka käytettiin varastoja köyhien ihmisten tukemiseen tätä varten laadittuun ohjelmaan ja avoimuutta puuttui unionin talousarvion ja tilien suhteen. Tuomioistuin antoi seuraavat huomautukset tai suositukset silloin, kun tarkastellaan näitä tarjouksia. Laatu ja tuotteen fyysinen sijainti ensinnäkin. Toiseksi mahdollisuus hyväksyä marginaalisesti hieman matalempia hintoja, silloin kun markkinat ovat hyvin vahvat. Ja se, että hyväksyttäisiin korkeammat tarjoukset silloin, kun on sisämarkkinoilla tehdystä myynnistä, sen sijaan, että tarjotaan paljon matalammalla hinnalla viljaa vientiin. Suosittelemme myöskin, että toimien kustannukset, silloin kun on kyse muista kuin viljan interventiotoimista, niin kuin esimerkiksi kun tuetaan köyhiä ihmisiä tai annetaan tukea bioetanoliteollisuudelle. Kaikki nämä toimet pitäisi hoitaa paljon avoimella ta- avoimemmalla tavalla. Lisäksi pitäisi vähentää liian suurten korvauksien maksua maksamista jäsenvaltiolle. Komission pitäisi tarkastella standardikustannuksia toimistaan ja ottaa nämä kaikki sekä huomioon silloin, kun maksetaan näitä, näistä kustannuksista jäsenvaltiolle koituneita kustannuk- tulomenetyksiä. Tuomioistuimen suositus on myöskin, että mikäli viljavarastot on voimakkaasti kasvavat lähitulevaisuudessa, silloin pitäisi hyvin nopeasti pistää täytäntöön tintarustoimistoimen tekemättä suositukset. Ja kaikista näistä johtopäätöksistä loppujen lopuksi oltiin samaa mieltä komission kanssa. Ja kun tehdään maatalouden terveystarkastusta, Komissio ei aseta millään tavalla kyseenalaiseksi viljan varastoinnin asianmukaisuutta. Tarkoituksena on pitää yllä interventiovarastoja ainakin tärkeimpien viljalaatujen tai viljatuotteiden suhteen. Tämä on ikään kuin turvaverkosto. Tämä ei millään tavalla sulje pois mahdollisuutta pitää viljavarastoja keskipitkällä aikavälillä edelleenkin. Tämä raportti saattaa vaikuttaa suhteellisen tekni, tekni, tekniseltä, mutta se pitää mukanaan sisällä myöskin merkittäviä havaintoja ja hyödyllisiä suosituksia. Ja komissio on, on suhteellisen helppo pistää tällä hetkellä nämä suositukset täytäntöön, koska viljavarastot ovat hyvin matalalla tasolla. Samalla voidaan varmistaa se, että myönteistä vaikutusta syntyy näistä toimista myöskin tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia tästä alustuksesta. Onko komissiosta? Niin, ehkäpä kuulisimme ensin komissiota. Brian Gray, olkaa hyvä. Uh, niin anteeksi, maatalousasiantuntijat ovat vähän yllättyneet tästä muutoksesta, mutta esityslistalla. Mutta tässä nyt ensimmäiset vastaukset. Tuomioistuin on tehnyt hyviä huomioita viljan varastoinnista, ja siinä on myöskin paljon suosituksia, joiden avulla voidaan parantaa järjestelmän hallinnointia. Olemme samaa mieltä lähes kaikesta, ja olemme iloisia siitä, että tilintarkastustoimisto on hyvin rakentavasti suhtautunut tähän kysymykseen. Tällä hetkellä varastot ovat supistuneet lähes nollaan ensimmäistä kertaa miespolveen, mutta terveystarkastuksessa komissio tarkasteli interventiomekanismeja ja katsoo, että meidän pitäisi vahvistaa sen roolia. Se on todellinen turvaverkko alan toimijoille. Eli me pidämme kiinni tästä mekanismista vaikka tällä hetkellä sitä ei ole tarvetta soveltaa. Kiitämme Mulderia tästä asiakirjasta ja sitten muutama kohta, jotka tulivat nyt esille. Tämä tarjouskilpailujärjestelmä, sehän on ollut aina ollut käytössä. Ja terveystarkastuksessa no näitä muutoksia nyt ei vielä ole toteutettu, Sitten se, että hiotaan vielä enemmän näitä mekanismeja, joilla rahoitetaan näitä interventiokustannuksia, erityisesti kun puhutaan ostoista ja myynneistä. Tuomioistuin suosittelee, että katsomme missä varastot ovat, mikä on sen laatu ja muita tekijöitä, ennen kuin lasketaan nämä kustannukset. No, järjestelmä on jo monimutkainen ja tämä monimutkaistaa sitä entisestään – ja mielestämme tämä pitäisi pikemminkin hoitaa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi jos on ohraa, jossa on hyvin paljon proteiinia, se on hyvä rehuksi ja sille löytyy eläinten markkinoilta ostajia. Mutta jos siitä halutaan tehdä olutta, niin sitten se piirre onkin huono viljassa. Eli se riippuu aina siihen, mihin tarkoitukseen myynti toteutuu. Miten, miten voidaan luoda kannusteita jäsenvaltioille vähentämään kustannuksia? No, tällä hetkellä me maksamme hiukan vähemmän kuin mitä kustannukset todella ovat, mutta me olemme muuttamassa asetusta, jotta nämä teoreettiset porsaanreijät saadaan suljettua. Eli näitä maksuja suoritetaan sovitulta tasolta eikä todellisten kustannusten mukaan. Miten komissio voisi sitten kannustaa jäsenvaltioita optimoimaan varastojen myyntiä? No, komissiohan päättää näistä päivämääristä eivätkä jäsenvaltiot. Ja sitten kun pitäisi paremmin tarkistaa jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, no mehän teemme tarkastuksia näiden jäsenvaltioiden toimittamista hallinnollisista tiedoista, ja sehän on aika pitkä prosessi, koska usein kerta emme voi uskoa näitä tietoja, joita meille toimitetaan, niin sitten joudumme pitkään keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa ennen kuin olemme tyytyväinen heidän lähettämiinsä lukuihin, ja sitten lyödään lukkoon nämä maksut. Ja meidän pitäisi tietysti mennä tarkistamaan näitä kustannuksia paikan päälle, mikäli se on tarpeen. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta kun lasketaan varastojen alkutilannetta ilman, että on mitään teoreettista liikettä, no me olemme ihan liiankin avokätisiä jäsenvaltioille, mutta voimme katsoa, millä tavalla voitaisiin muuttaa tätä laskutapaa. Meille tulee taas lukemia, joita pitää aina välillä tarkistaa. No, Mulder nyt joutui lähtemään, mutta hän on ehdottanut, että loisimme viljan turvavaraston ja tilintarkastustuomioistuin tätä ei suostellut, vaan Muller on meille tätä ehdottanut. Terveystarkastuksessa neuvosto sopi siitä, että julkinen interventio jää turvaverkkomekanismiksi, mutta ei kuitenkaan ehdotettu että luotaisiin mitään strategista viljavarantoa. Emme usko, että se olisi hyvä markkinoiden hallinnoiden kannalta. Tietysti se on hyvä, jos on vaikka yllättävä kuivuus, jonka yhteydessä pitää antaa elintarvikeapua, mutta on tietenkin vaikea nähdä etukäteen, missä tapauksissa tällaista apua pitää myöntää eikä pitäisi vain jättää viljaa lojumaan varastoon strategisena varastona. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten herra Odi. Lyhyesti vain halusin onnitella kollegani Jan Mulderia erittäin merkittävästä työstä. Haluaisin esittää kysymyksen. Olisin voinut esittää sen aikaisemminkin. Mikä tämän asiakirjan asema on, koska sivulla kuusi on todettu suosituksia komissiolle ottaen huomion vastuuvapaus, asia, jonka esittelijä olen. Tästä ei ole vielä äänestetty. Tämä on Mulderin ehdotus, jonka hän tekee tähän yhteyteen. Koska meidän valiokuntamme hän ei siis eh, No tämähän on käytännössä työasiakirja jossa on joukko suosituksia sekä päätelmät. Te olette yleisesittelijä ja teidän äh, kontolinja sitten päättää, mm, mitä näistä suosituksista otatte mukaan oman asiakirjanne. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä asiaan? Ei näytä olevan, joten voimme päättää tämän keskustelun. Näin teemme. Hyvä, kiitoksia. Kohta 15 todella siirrettiin huomiselta tähän päivään. Kyseessä yhteisen ohjelmien hyväksyttävää virheriskiä koskevan sopimuksen laatiminen toimielinten välillä. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Sim Kallasin ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tanksen. Mr. Chairman, honorable members of... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Komissiossa olemme aika iloisia siitä, että tämä kahden kolmen vuoden työ on nyt alkanut tuottaa todellisia tuloksia, joka on merkittävä askel eteenpäin, kun parannamme valvontakulttuuriamme. Eli on hienoa, että olen voinut tulla tänne esittelemään komission tiedonantoa hyväksyttävästä virheriskistä. No, toivottavasti teistä oli hauska lukea tätä lyhyttä dokumenttia ja nyt en mene teknisiin yksityiskohtiin, vaan kertoisin nyt teille, miksi tätä tehdään, vaikkakin riskinä on se, että meidät ymmärretään väärin. Väärin ymmärrysten potentiaali on niin suurta, että aluksi otan esiin muutaman kohdan siitä, mitä tällä hankkeella ei ole tarkoitus tehdä. Me emme ehdota, että, petos, että petoksille määriteltäisiin hyväksyttävää virheriskiä, koska petoksien suhteen nolla toleranssi on edelleen voimassa. Politiikkamme puuttuu kaikkiin säännönvastaisuuksiin, joita me tai tilintarkastustoimistuin löytää. Ja kuten kuulette huomenna komissionista Hybneriltä, nämä lukemat ovat kasvussa, eli hyväksyttävä virheriski ei liity siihen, että olisimme suhtautumisen löysästi virheisiin, vaan meidän pitää löytää avoin ex ante virhetasosta, joka teistä on niin merkittävä, että silloin koko järjestelmä on kyseenalainen. Esimerkiksi jos vastuuvapaus on vaakalaudalla, tai jos jollain alueella pitäisi käyttää vähemmän varoja tai sääntöjä pitää uudistaa. Hyväksyttävässä virheriskissä on määritelty tämä, nämä raja-arvot, ja meidän pitää miettiä vähän laajempaa yleiskuvaa. Se ei myöskään ole tekosyy sille, miksi tänä vuonna ei saatu myönteistä tarkastuslausumaa, ja kuten jo sanoin, olen vastuussa näistä tuloksista, ja olen ylpeä tekemästämme edistyksestä. Toukokuussa komissio hyväksyi vaikutuskertomuksen ja todellista parannusta on tapahtunut. Mutta tämä ei kuitenkaan korvaa tulevia parannuksia sen suhteen, miten hallinnoimme EU-varoja. Meidän täytyy edetä näissä kaikissa asioissa yhtä aikaa. Ja se, mitä esittelen tänään, meidän pitää jatkuvasti korostaa sitä, missä on parannetun varaa. Rakennerahastojen osalta on sanottu, että tällä hetkellä minimi 11 prosenttia virhetaso. Sitä voidaan sitä pitää laskea valvonnan avusteella soveltamalla sääntöjä paremmin. Hallintokustannuksissa saatamme ehdottaa jopa alle 2 prosentin hyväksyttävää virheriskiä mutta me emme kuitenkaan halua kiristää ketään antamaan meille enemmän resursseja valvontaan. Kun keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa ensimmäistä kertaa, me tiedämme, että jotkut ovat hyvin huolissaan ja epäilevät, että tämä tiedonanto viittaa siihen, että lisätään valvontaa ja valvonnusten kustannuksia jäsenvaltiossa, mutta me olemme tämän suhteen hyvin realistisia. Rakennerahastojen osalta ehkä yllätyitte, kun luitte, että jäsenvaltioiden hallinnolliset kustannukset olivat 0,7 prosenttia kaikista kuluista näissä hankkeissa, jotka ovat saaneet yhteisrahoitusta IADFltä. Kustannusten virheriski saattaa olla 4 prosenttia, mutta tästä saattaa koitua 680 miljoonaa lisäkulut EAKRlle. Eli onko nyt kohtuullista pyytää jäsenvaltiolta tällaista lisäponnistusta? Tämä ei ole myönnytys komissiolle eikä jäsenvaltioille. Kukaan ei halua päästää meitä pälkähästä, mitä tulee hallinnon tehostamiseen kaikilla tasoilla. Hyväksyttävä virheriski riittyy siihen, että oikea lääke määritään oikeaan vaivaan. Ja kun hyväksyttävästä virheriskistä sovitaan, silloin komission jäsenvaltioiden tehtävänä on päästä siihen. Tämä nyt ei ole mitenkään kritiikkiä tilintarkastustuomioistuinta kohtaan. Hyväksyttävä virheriski. Se tuli ensimmäistä kertaa esille vuonna 2004. Ja te haluatte varmaan kuulla tästä suoraan tilintarkastustuomioistuimelta, eli voisin vain todeta, että se on älyllisesti tämän käsitteen omistaja – ja sitten mitä tilannossa sitten on ehdotettu? Me olemme antaneet teille mallin, jossa katsotaan millaisia yhteyksiä on valvontakulujen ja virhetasojen välillä. Ja lisäkustannukset lisävalvonnasta, niitä on verrattu virheisiin, joita mahdollisesti voitaisiin välttää. Se on aika suorasukainen ja se on, siinä on esitetty, se on esitetty mahdollisimman yksinkertaisesti. Tässä mallissa on kaksi tapausta, jotka valottavat tätä järjestelmää. Ja siitä näkyy teoreettisesti, kuinka paljon pitäisi käyttää valvontaan ja mikä olisi hyväksyttävä virheriski, mutta se ei vielä pääty tähän. Tällaiset taloudelliset analyysit ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää virhetasoja. Hyväksyttävän virheriskin määritteleminen on kuitenkin poliittinen päätös. Humanitaarinen apu, sillähän on vähän valvontakustannuksia, mutta muilla aloilla on enemmän riskejä tai poliittisia tekijöitä, ja silloin valvontakustannukset saattavat olla korkeat. Ja tässä on kyseessä poliittinen päätös. Jos olen kulualalla laskelmat valvontakulujen suhteen ovat täysin epärealistisia, silloin ensinnäkin voidaan evätä lupa näille kustannuksille. Ja sitten voidaan valmistella varautua suurempaan virheriskiin. Kustannuksille voidaan myöskin määrätä katto tällä alalla, tai sitten voidaan yksinkertaistaa menettelyä. Sitten muutama sana yksinkertaistamisesta. On totta, että monimutkaiset kelpoisuusehdot aiheuttavat hyvin paljon virheitä, ja yksinkertaistamisessa voitaisiin muuttaa kaikki kelpoisuusehdot, ei sääntöjä, ei kustannuksia eikä virheitä, mutta tietysti jos haluamme päästä tiettyihin poliittisiin tavoitteisiin, meillä pitää olla kelpoisuussääntöjä. Maaseudun kehitys on hyvä esimerkki. Yksinkertaistamalla ja poistamalla yksin, yksityiskohtaisia kelpoisuussääntöjä, myöskin voitaisiin parantaa sen tehokkuutta. Tähän liittyy myöskin aikataulukysymyksiä. Yksinkertaistaminen muut vaatisi asetusten uudistamista ja siihen menee aikaa. Ja kun tällaisista asioista päädään sopun, silloin hyväksyttävä virheriski pitää pitääkin tarkastella, mutta tällä välin meidän täytyy soveltaa olemassa olevia sääntöjä. Euroopan kansalaiset odottavat meillä tiettyä toimintaa tietyn politiikan aloilla ja tiettyjä lupauksia, niistä on pidettävä kiinni. Mutta se, millä tavalla EU-varoja annetaan miljoonille vastaanottajille ympäri Eurooppaa, vain sen pohjalta, että tuen saajat tekevät nämä ilmoitukset, se on riski. Ja poliitikkoina tiedätte, että Jotkut hankkeet ovat riskialttiita ja poliittisena päätöksentekijöinä meidän täytyy tarkastella näitä riskejä ja ne virheet, joita syntyy osittain, ne voidaan korjata vasta sen jälkeen, kun ne on jo tehty. Poliittisessa päätöksenteossa teillä on nyt uusi lähestymistapa ja te voitte tehdä uudella tavalla päätöksiä. Ja tällä tavalla ne, jotka ovat vastuussa täytäntöönpanosta, eli komissio, kantaa vastuunsa entistä paremmin. Keskustelu hyväksyttävästä virheriskistä on hyvä meidän kaikkien kannalta, ja konkreettisesti haluaisin toimielinten välistä keskustelua parlamentin neuvoston tilintarkastustuomioistuimen kanssa kyseisen tiedonannon perusteella. Komissio esittelee lisäanalyysejä hyväksyttävästä virheriskistä, erityisesti energian, liikenteen, ulkoisen avun kehityksen ja laajentumisen ja hallinnollisten kulujen osalta. Kiitoksia. Ja nyt odottelen kommenttejanne ja keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos, herra varapuheenjohtaja annan saman tien puheenvuoron herra Odille. Haluatteko esittää huomiota mahdollisesti? Olkaa hyvä, herra Odi, puheenjohtaja. En tiennytkään, että olin esittelijä tässäkin asiassa. Ai niin, vastuuvapaus esittelijä. No, tänä vuonna te olette esittelijät aivan kaikki asiat. No tämän, minä otan tämän nyt kohteliaisuutena. Haluaisin vain sanoa, herra Kallasille, että haluan onnitella teitä tästä asiakirjasta. Uskon, että parlamentti ja te itsekin, äh, puheenjohtaja, te olette olleet aloitteen tekijöitä ja pyrkineet siitä että me pystymme käsittelemään tätä asiaa. Ja nyt olemme vain erityisessä ilmapiirissä vastuuvapauskysymyksen suhteen. Äh, puhun vain kovin lyhyesti tällä kertaa, koska olen yhden ajatuksen tässä saanut päähäni. Herra varapuheenjohtaja ja tientarkastustoimijoiston varmaan ovat kiinnittäneet huomiota. En ole varma, että sallitun virhetason määritteleminen on poliittinen tehtävämme. Mehän sanomme kaikkialla siellä ja täällä, että me kunnioitamme kansainvälisiä tilinpiton normeja ja toivon, että voisimme teknisellä tasolla varmistaa, että näin tehdään kansallisten tilintarkastusnormien valossa. Kansan Tintar- tintarkastajat itse arvo- voivat arvioida riskejä ja tilintarkastaja, ja kun tarkastellaan tilintarkastamisten kertomusta ja kappaletta, joka, joka ei, ei niinkään liity vastuuvapaus johtopäätöksiin, vaan vastuuseen, joka tilintarkastajalla on. Siellä on kohta neljä esimerkiksi, joissa on suurin piirtein leikattu ja liipattu kansainvälisistä tilintarkastusnormeista. Ja siinä tarkastellaan tilintarkastajan tekemiä johtopäätöksiä ja riskien arviointia ja sitä, onko riskien määrä merkittävä vai ei. Tilintarkastaja on se, joka arvioi riskien määrää ja onko riskien määrä hyväksyttävä vai ei. Minulla on nyt seuraava ongelma. Onko poliittisten päättäjien tehtävä määritellä, no tietysti tämä on poliittista tehtävää, kun annetaan rahoitusta ja valvotaan sen toteutumista. Emme halua rahoittaa ihan mitä tahansa ilman valvontaa, mutta siitä huolimatta, kun Olemme kuulleet tintarstuomioistuimen kertomuksia ja lausumia. Tinkastusjohtopäätöksiä on kuultu. Voidaan antaa kohtuullinen vastuuvapaus tilien kunnollisuudesta, mutta kuitenkin, kuitenkin katson, että, että komissio itse määrittelisi oman sisäisen valvontansa noudattamana – sallittavan riskien tason, niin minun mielestäni en ole aivan varma, olisiko tämä poliittisesti järkevää määritellä tämä sallittavan riskin taso. Tämä on sama kuin alkoholisti pistettäisiin viinakapan vartijaksi. No tämä oli aika hyvä alustus myös tintastuomioistuimen puheenvuorolle. Herra Vonitsi, olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. Um... No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tällä hetkellä tarkastele tätä tiedonantoa. Eli minulla nyt ei ole tuomioistuimen kantaa vielä tähän, mutta voin nyt kertoa henkilökohtaisesti muutamia näkemyksiä tästä tiedonannosta. Ensinnäkin tiedonannossa käsitellään hyvin paljon tästä taloudellisesta optimista. Ja taloudellinen optimi ei välttämättä ole hyväksyttävä raja vaan muitakin asioita tulee ottaa huomioon, kun määritellään hyväksyttävä virheriski. Muutama vuosi sitten julkistimme, julkistimme tiedon siitä, että tämä asia kuuluu poliittisille viranomaisille pikemminkin kuin meille. Me tietysti haluamme seurata tätä keskustelua hyvin tarkkaan, mutta jo nyt on jo muutamia tuloksia tässä tiedonannossa, jotka ovat merkittäviä. Ne ovat tärkeitä. Minä esimerkiksi yllätyin siitä, kuinka paljon rakennerahastojen valvonta maksaa. Se oli 7-8 prosentin tienoilla ja pari vuotta sitten kuvittelimme, että se olisi ollut noin 3 prosentin tasolla. Ja tämä pohjautuu siihen, mitä tietoja olemme saaneet komissiosta, ja käsittääkseni tämä nyt on lähempänä totuutta tämä lukema. Sitten maataloudessa valvontakustannukset ovat noin 4 prosenttia. Ja sitten kun katsotaan tuloksia, maataloudessa tulokset tietysti ovat paljon korkeampia kuin rakennerahastojen tulokset, Nämä ovat hyvin ongelmallisia. Ja siksi vastaisin että meidän pitää tehdä enemmän rakennerahastoissa. Ja tästä olen puhunut myöskin aikaisemmin tässä valiokunnassa, kun olemme keskustelleet pääjohtajan kertomuksesta. Ja siitähän käy ilmi, että hyvin paljon ongelmia on tällä alalla. Eli selkeästi paljon enemmän pitää tehdä. Pitääkö tämänhetkisiä tarkistuksia sitten tehostaa ja parantaa? Näitä asioita pitää tarkastella. Sitten ympäristöasioissa maataloudessa. No, siellähän valvontakustannukset ovat 13 prosenttia. Se vaikuttaa kyllä aika korkealta, kun mietitään millaisia tuloksia tältä alalta saadaan. Eli nyt täytyy miettiä, käytetäänkö tätä valvontaa oikealla tavalla, jotta saisimme toivottuja tuloksia. Eli tässä nyt muutama elementti. Sitten tietysti se, miten tämä niin sanottu taloudellinen optimi määritellään. Mielestäni tämä talouden optimi on parempi termi kuin hyväksyttävä virheriski, koska siihen, siinä on keskitetty hyvin paljon kustannuksiin, valvontojen kustannuksiin, kustannustehokkuuteen ja niin edelleen. Ja sitten olin yllättynyt, kun Kala sanoi, että jos päästään yksimielisyyteen, niin sitten siirrytään eteenpäin muilla alueilla. No ehkä sitä ennen on vielä yksi vaihe, ja se olisi se, että vahvistetaan tietopohjaa näillä kahdella alalla. Eli onko meillä riittävästi tietoa, jotta voimme määritellä taloudelliset kysymykset vankalla pohjalla – voidaanko riittävästi luottaa siihen, että summat, joita tarkastellaan, ovat riittävän hyviä, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä päätöksiä. No, täällähän puhuttiin äsken siitä, onko 150 riittävä otanta. Ja nyt, no tässähän on kaksi huomiota, jota on käytetty luomaan yhteys, joka on erittäin keskeinen. Me tarvitsemme lisätietoja uskon, että komissio nyt onneksi on keskittynyt tähän. Jos halutaan kunnolla hallinnoida varoja ja tehokkaasti, niin silloin tarvitaan tietoa siitä, kuinka tehokkaita valvonnat ovat ja kuinka paljon valvonta maksaa ja millä tavalla se vaikuttaa. Tästähän tänään nyt puhutaan. Eli tavallaan katsoisin että tämä on erittäin hyvä lähtökohta. Ja on tärkeää miettiä näitä asioita tässä keskustelussa. Kuitenkin sanoisin, että meillä pitäisi olla laajempi tietokanta. Tietysti voidaan sitten sanoa, että no meillä on vaikeuksia saada tietoja jäsenvaltioista ja se ei riitä ja niin edelleen. No ehkä se on tottakin, en tiedä. Ongelmia on tällä alalla, mutta se nyt ei ole ainoa tietolähde. Ehkä meidän pitäisi vähän katsoa, millä tavalla voitaisiin tehdä tutkimuksia, joiden avulla voitaisiin sitten paremmin määritellä, mikä on virheraha ja virheriskin suhde valvontaan. Jos meillä ei ole tällaisia tietoja, niin sitten on hiukan hankalaa miettiä näitä asioita niiden vähäisten tietojen pohjalta, joita komissiolla on. Eli pitäisi määritellä ensinnäkin tämä virheriski ja sitten toinen ääripää olisi se, että kaikkea valvotaan. Eli tämä tuli henkilökohtainen mielipiteeni. Kun luin tätä kertomusta, ajattelin, että on hyvä, että komissio nyt tarkastelee näitä kysymyksiä, mutta uskon, että lisäponnisteluita tarvitaan, jotta voimme tarkemmin analysoida näitä tietoja. Meidän pitäisi laajemmin miettiä hyväksyttävää virheriskiä, koska tämä on aika laaja kysymys taloudelliset kustannukset ovat tietysti hyvin keskeisiä, mutta myöskin pitää tarkastella muita asioita. Olin erittäin iloinen siitä, että tässä on tämä kolmen prosentin väheneminen. On mahdollista parantaa tämänhetkisiä valvontoja ilman lisäkustannuksia, ja on arvioitu, että rakennerahastoissa se olisi, olisi mahdollista vähentää virheriskiä kolmella prosentilla ilman lisäkustannuksia. Ja se on tietysti erinomainen uutinen. Ja ehkä näin voidaan toimia myöskin muilla aloilla. Tietysti yksinkertaistaminen toimii samaan suuntaan. Ei tietenkään niin, että yksinkertaista niin paljon, että valvonta ei ole ollenkaan, vaan säännöistä pitää tehdä tehokkaampia ja selkeämpiä, vähemmän byrokraattisia. Tämäkin merkitsisi, että voidaan supistaa virheriskiä nostamatta kustannuksia. No sitten lopuksi vielä johtopäätös. On tärkeää tarkastella tehokkuustasoa tämänhetkisessä valvonnassa, koska minusta tuntuu, että jos tehokkuus ei ole riittävää, niin sitten on ehkä pakko määritellä virheriski tasolle, jossa oletetaan, että valvonta automaattisesti on tehotonta. Mutta ne ilmeisesti ei ole sen perusteella, mitä Kallas nyt sanoi. Mutta meidän todellakin pitää jatkuvasti tarkastella näitä elementtejä, jotta näemme, mikä on oikea virhetaso. Eli tässä nyt muutama henkilökohtainen huomio Tilintarkastustuomioistuin nyt tällä hetkellä tarkastelee juuri tätä tiedonantoa vähän yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Kiitokset ja kiitos näistä pohdinnoistanne. Tiedämme, miten arkaluontoinen tämä aihe on, joten suuret kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että tätä kuumaa perunaa käsittelitte niin tasapainoisesti, tasapuolisesti. Kasaka on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria felicitar a Comissão. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota, komission edustajia siitä, että tämä asiakirja on niin erinomaisen laadukas ja myös tähän liittyvä työasiakirja. Ja tästä kyllä näkee, että asia on todella pohdittu hyvin syvällisesti. Tässähän on eri kysymyksiä. Ensinnäkin, eh, mitä kollega Odi tuossa jo totesi, mutta omalta osaltani haluaisin lisäksi todeta, että sopimus tästä aiheesta, siis mitä Hankolon in Naval Katalonian tintasutuomioistuimesta minulle lähetti. No, tämä on tietenkin espanjaksi kirjoitettu, ehkä kaikki eivät voi siihen nyt tällä tutustua, mutta hän on tehnyt erittäin mielenkiintoisen arvion komission aloitteesta. Esittelijä on aivan oikeassa ja Tietenkin kyse on aiheesta, josta tilin tarkastajien tulee tehdä päätös, eikä komission. No tietenkin komission sisäisen tarkastuksen osasto voi myös sanoa asiasta sanasensa. Mitä tähän mennessä nyt olen asiasta kuullut ja lukenut, niin varmastikaan tilintarkastustuomioistuimen vastuuta ei voi poistaa. Ja sitten tietenkin tämä yllättyneisyys siitä, kuinka korkea prosenttiosuus kuluihin meni esimerkiksi rakennerahastojen suhteen. Sitten on, ovat myös kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ja muut tahot. Ja kyllä tässä tietenkin on kyse aika kiinnostavista luvuista vaikka 0,7 prosenttia. Tässähän voitaisiin kolminkertaistaa tarkastusten määrä. Nämä ovat hyvin kiinnostavia asioita ja ne meidän täytyy muistaa. Ensinnäkin koko prosessin avoimuus. Kun nyt ajatellaan tilintarkastusta, kuluttajien toimia ja kriteereitä tähän, niin kyllä tästä riippumatta mielestäni on hyödyllistä, jos voimme olla suoraan yhteydessä niihin henkilöihin, jotka arvioivat virheet. Komissio on antanut tiettyjä esimerkkejä, ne on mielestäni erittäin hyvin kuvailtu, mutta mutta ei kuitenkaan sanota kukaan tehnyt virheen, missä tämä on tapahtunut, millä alueella, missä maassa. Ja joskus tämäkin olisi tarpeen. Meidän täytyisi todella tietää tarkalleen, että mistä tässä on kyse. Meidän täytyy tietää, mistä virheistä on kysymys. <laughs> nolla riski, no siinä nyt mielestäni todellisuus on hämärtynyt. No sitten tässä on äh, asia, jota mielestäni ei ole kovin hyvin käsitelty, nimittäin yksinkertaistaminen. No luen tämän nyt englannin kielellä, tämä on täällä sivulla neljä. Times. Monimutkaiset säännöt ja tukikelpoisuuskriteerit ovat joskus tarpeen, silloin kun on kyse arvokkaista kallista toimista silloinkin, kuin nämä tekevät näistä toimista alttiita virheille. No, minun mielestäni tämä ei ole hyvä lähestymistapa ongelmaan, koska yksinkertaistamiseen liittyvä suuri ongelma mielestäni on se, että että useimmat lainsäätäjät niin kansallisella kuin eurooppalaisellakaan tasolla eivät oikeastaan ymmärrä, mitä vaikutuksia, seuraamuksia lailla usein on, kun ajatellaan mm, eri sääntöjä, niin tässä voi kyllä mukaan tulla valtavia virheitä ja Tämä avoimuuskysymys on mielestäni erittäin konkreettinen asia. Ja mitä tulee riskiprosentin tai virheprosentin määrittelemiseen, niin sen tulisi olla keskustelumme keskiössä. Ja tämä menee vieläkin pidemmälle kuin se toimivalta, joka meillä nyt on. Kiitoksia sitten Rova Kresle. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä erittäin hienosta tiedonannosta, jota olemme kyllä pitkään odottaneet. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä asiakirja nyt on olemassa ja että että se todella syvällisesti esittelee meille tämän kysymyksen. Tämä tiedonanto on hyvä tiedonanto. No se on nyt alkua jollekin, joten tässä vaiheessa on aivan liian varhaista tehdä yhtään mitään päätöksiä. Ja tietenkin me voimme varmastikin odottaa, että meidät otetaan sitten huomioon. Ja nyt ehdottaisin kollegoille, että me vaatisimme sekä komissiota että tilintarkastustuomioistuinta käymään vakavan keskustelua kanssamme. No ensinnäkin täytyy tietää, miten vakavasti voidaan ottaa nämä luvut, jotka tässä ovat pohjalla. No, tässä tarvittiin jo hiukan matematiikkaakin, jotta tämän tiedonannon saattaisi ymmärtää. No me tiedämme aika vähän. No, jotain vuosien 2000-2006 ajalta, 2007-2013 hyvin vähän. Eli siis äh, tiedämme aika vähän jäsenvaltioilta näistä luvuista. Meidän tulisi vaatia lukuja myös 2007-2013 ajalle. Öö, minun on, minun, minun on kyllä hyvin vaikeaa luottaa näihin jäsenvaltioihin, valtioiden lukuihin. Jos tilanne olisi näin hyvä, niin ei meidän tarvitsisi reagoida ollenkaan. Jos kyse on todella ää, näinkin pienestä tasosta alle prosentti, niin kyllä mielestäni tilanne on aivan erinomainen, jos näin olisi. Minä kysyn omalta alueeltani ja rakennerahastojen suhteen siellä puhuttiin kolmesta prosentista eikä suinkaan 0,9, joten en tiedä voimmeko luottaa näihin lukuihin. Pyytäisin tilintarkastustuomioistuinta tarkastamaan niiden luotettavuuden. Ja komission tulisi myös täyttää nämä aukot. No, komission jäsen Kallas viittasi tiettyihin aloihin ja näitä tarvitsemme ehdottomasti myös tiedot ja tässä otettava huomioon uusi oikeusperusta. No niin, kulttuuri, parahin komissaari, ettei ne nimenneet kulttuuria ja kysyimme komission jäsen Figeriltä, miksi kulttuuri ei ollut mukana. Ehkä voitte tähän vastata. Pitäisin sitä hyvin tärkeänä, koska katson, että kaikki ne alat, jotka hallinnoivat näitä tukia, tulisi ottaa huomioon. Kaikki alat ja myös näiden tietojen laatu tulee voida varmistaa. Kollega Kasaka tässä jo viittasi toiseen asiaan. Meidän tulee myös jäsenvaltioiden tahot, jotka maksavat ja asiaa hallinnoivat saada asetettua järjestykseen. Me usein ammumme haulikolla ja haulit osuvat kaikkiin, mutta meidän täytyisi ehkä voida tähdätä hiukan paremmin. Eli tarvitsisimme tällaisen rankkauksen näiden valvontalukujen lukujen perusteella. Tiedonannossa puhuttiin aika vähän kustannusten ja valvonnan välisestä suhteesta. Täällä mielestäni tehtiin olettamuksia, joita pidän aika epäilyttävinä, koska me emme mielestäni tämän tietopankin pohjalta voi tehdä päätöksiä. Komissio on nyt rakentanut aika vankan rakennelman, mutta hyvin hyllyvälle perustalle, joten hyvin tämä ei tule päättymään. valvonnan laatu ja kustannukset, miten nämä liittyvät toisiinsa. Minun on aika vaikea uskoa, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi yhtä laadukasta valvontaa. Eli niiltä osin, kun komissiolla on epäilyksiä, mielestäni täytyy varmaankin lähteä eri kustannuksista kuin muiden suhteen. Tämä olisi kiinnostavaa ja haluamme lisätietoja ja sitten voimme syventyä tähän keskusteluun. Keskustelua mielestäni välttämättä on jatkettava. No, tehän olitte jo neuvostossa ja olisikin meidän kiinnostava kuulla, miten neuvosto reagoi, koska parlamentti varmasti haluaa tätä keskustelua käydä myös neuvoston kanssa ja se täytyy käydä sitä. Ja kyllä meidän täytyy olla komission rinnalla tätä keskustelua käytäessä. Kiitoksia sitten herra Heaton Harris. Uh, no ehkä minä pidän tätä tietoa hyvänä. Minua hieman säälittää herra Kallas ja koko hänen osastonsa. Oma kokemukseni ja kollegani on hyvin pitkään tässä valikunnassa. Me poliitikot Paolo jo pitkään. Me tietenkin haluamme, että rahaa pistetään sellaisiin ohjelmiin, joiden puolesta meidät on, on tänään äänestetty. Ihmiset äänestävät meitä siksi, että luulet saavansa meiltä rahaa. Emmekä halua monimutkaisia menettelyjä, jotka estävät ihmisiä hyötymästä ohjelmista. Emmekä halua, että liikaa käytetään monimutkaisiin menettelyihin ja siitä tarkistetaan, että ihmiset hyötyvät ohjelmista, koska almata rahat menevät niihin ohjelmiin, joita varten meidät on tänne äänestetty. Mutta mutta me hyökkäämme kyllä teidän kimppuunne, mikäli te löydätte ongelmia tai joku muu löytää ongelmia. Olipa sitten kyse virheestä tai petoksesta. Ja valitettavasti vain se nyt on se asema, jossa te olette hallinnossa. Joskus teitä ehkä huolestuttaa. Me, meidän mielestämme yksinkertaiset poliittiset äh, tavoitteet, jotka teille asetamme, jotka edellyttävät kuitenkin erittäin monimutkaisia ohjelmia. Ihmiset eivät välttämättä tässäkään salissa tätä aina ymmärrä. Me haluamme, että varmistan se, että rahat käytetään oikein. Ei tämä niin hauskaa kuin se, että raha ylipäänsä jaetaan. Tintarkastustuomioistuin, joka istuu taustalla, teillä on melkoinen homma, mikäli teidän tarkastuksenne eivät ole riittävän hyviä. Tämä on erittäin tylsää työtä sinänsä. Ja tintarkastajan tehtävänä on aina etsiä ongelmia, joita välttämättä ei ole esiintynyt. Niitä ei välttämättä löydy silloin työ on tehty hyvin sanon tämän aivan yleisesti, koska olipa sitten ongelma, että ei joka vuosi aina anneta vastuuvapaus. Mutta minä haluaisin oikeastaan brittipolitiikkona edes himpun verran enemmän rehellisyyttä. Olen itse hyvin suora puheinen omissa mini-alustuksissani, ja kun olen pyytänyt lukuja edellisiltä vuorilta, vuos, edelliseltä vuosilta ja jonkinlaisia benchmarkingeja sen suhteen, mitkä osastot ovat toimineet hyvin ja mitkä eivät. Nyt ollaan näitä saamassakin. Valiovertailuja olen halunnut, en välttämättä lukuja, mutta liikennevalojärjestelmän ehkä haluaisin, joka kautta voimme arvioida sitä, missä mennään. Ja tietystikin aina on ihmisiä kuten minä, jotka mielellämme hyökkäämme teidän kimppuunne pureuduimme teidän nilkkani, koska teillä on nilkat aina paljaana. Tämän voi ymmärtää. En nyt oikeastaan pyri vakuuttamaan teitä siitä, että prosessi on oikea ja oikeilla raiteillaan, mutta mielelläni haluaisin nähdä tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen sitten, kun se tulee tekemään johtopäätöksiä. Mutta peruspointtini on nyt seuraava. Voitteko antaa meille jotakin, joiden, jonka kanssa voimme tehdä työtä? Ja uskon, että mikä näin teette, suurin osa olisi tyytyväisiä. Saisimme kunnollisia vertailuja tehtyä ja poliittisia päätöksiä. Tietenkin me aina langetamme teille sudenkuoppia sen kun kerkeämme, mutta sitä huolimatta ihmiset olisivat tyytyväisiä. Pite. Sitten herra Lundgren. Yes, um, it warms the heart. Vanhan ekonomistin sydän tässä suorastaan lämpenee, kun havaitsee, mikä yhtymäkohta on suoran viivan ja ympyrän välillä. Nyt nämä ovat sivuamassa toisiaan. Minun on tässä kaksi ongelmaa. Teillä täytyy olla hyvin vaikea tehtävä, kun te pistätte lukuja paperille ja tiedätte, minkälaisesta käyrästä on kyse. Tämä on helppoa työtä. Työtä ratkaisee tämän ongelman jossakin määrin. Toinen ongelma on se, että komissaari Kallas aloitti puheenvuoronsa sillä vaaralla, että todetaan, että riskit ovat siirtävällä tasolla. Tähän liittyy myöskin luottamuksen teoria yhteiskuntatieteiden puolelta. Mikäli ihmisille sanotaan, että me teemme työtä ja me vähentä, vähennämme kaiken tyyppisiä virheitä ja petoksia, joita kannattakin poistaa, niin muut ongelmat jäävät. sanotaan kaikille muille, että kaikki on kunnossa ja kukaan ei vilkaise koko asiaa. Jatketaan entistä rataa. Ehkä voidaan kokemusta oppia sen suhteen, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Mutta oletteko te ajatelleet tätä puolta? Minun mielestäni tämä voidaan hoitaa kuntoon toteamalla, että tämän lisäksi vielä me sitten yhtäkkiä teemme suuren hyppäyksen ja teemme toisenkin tyyppisiä, erityyppisiä, uuden tyyppisiä tarkastuksia, jotka saattavat hämmästyttää teitä ehkä teidän uranne on jo loppua kohti kulkemassa, mutta mikäli muutoin toteamme ihmisille, että jokaisessa järjestelmässä aina ei ole niinkään väliä sillä, että tehdäänkö niin tai ää, näin, ei ole väliä sillä, onko se rikos vai ei, mutta minun mielestäni tämä on vaarallista ajattelu. Oletteko pohtineet tätä? Onko teillä mitään ajatuksia? Ja, Sie, meine Kolleginnen und Kollegen, Parhaat kollegat, koko valiokuntamme, niin kuin täällä on todettukin, on kovasti painottanut sitä, että vuoden 1999 tapahtumat eivät toistuisi. Te, jotka olitte täällä silloin, tiedätte, mistä on kysymys. Ja sanon tämän nyt hyvin tietoisesti. Komission tuli, komissio tuli menopolitiikassaan vielä pidättyväisemmäksi, voisi melkein sanoa, hiukan raukkamaiseksi. Ja tällainen pidättyväisyys ei helpota tilannetta. Meillä on politiikan aloja ja tiedon vaihtoahan tapahtuu. Me parlamentissa olemme lähempänä ihmisiä kuin kaikki muut. Ja on siis politiikan aloja, joiden äh, otsikot ovat äh, tyhjää täynnä. Kun puhutaan vaikkapa PK-yrityksestä, kyse on sanahelinästä PK-yrittäjää omalla alueellani vaikkapa en todellakaan neuvoisi osallistumaan EU-hankkeeseen. Eikä se nyt näin voi olla. Me käytämme rahaa, joka ei mene yhtään mihinkään tai jolla ei saavuteta yhtään mitään. Ja tässä menneisyydessä on ollut joskus jopa hiukan vaikea selittää, että valvontavaliokunnan tehtävä on juuri käsitellä muun muassa tätä hyväksyttävän riskin kysymystä. Siksi on erittäin kiitollinen tilintarkastustuomioistuimesta, joka tiedonannossaan, tilintarkastustuomioistuimelle, joka tiedonannossaan vuonna 2004 uskalsi tarttua tähän kuumaan perunaan. Tilintarkastustuomioistuin oli ensimmäinen taho ja oli todella hienoa, että he tähän tarttuivat. Lisäksi kiittäisin herra Kallasia, koska pyytäisin teitä ensinnäkin ottamaan nämä asiat vakavasti mutta tämä on hyvin hankala kysymys teillekin ja teidän täytyy muistaa, arvoisa herra Kallas, että me olemme kriittisiä ystäviä rinnallamme. Me haluamme parantaa tilannetta ja tietenkin odotamme ja oletamme. Niin ja seuraavassa kohdassa on kyse, mm, kyseessä on toinen työasiakirjan rahoituskehyksen väliarvioinnista ja myös tuolloin tai tuossa on käsitelty tätä hyväksyttävää virheriskikysymystä. Ja sitten on asioita, niin kuin esimerkiksi maineeseen liittyvä riski ja meidän poliitikkojen täytyy tämäkin luonnollisesti ottaa huomioon. Tietenkin tilintarkastus, tuomioistuimen asia, tiedot tai niihin, niihin pohjautuen, mutta kyllä poliittisesti valittujen edustajien täytyy jossain vaiheessa tehdä päätöksiä. Entäpä jos tuossa menee muutama tonni hiukan väärällä tavalla, kun vaikkapa komission jäsen käyttää virka-autoaan omiin huviajelluihinsa tai parlamentin edustaja ähm, maksaa avustajilleen. No tämä tietenkin äh, aiheuttaa riskin, joka voi kohdistua maineeseen ja kun ajatellaan tätä taloudellisesti, niin äh, eihän sillä ole mitään merkitystä. Mutta tilanne on silti hankala. Eli meille tämä on poliittisesti niin tärkeää, että sanomme, että tästä riskistä huolimatta haluamme vaikkapa käyttää rahoja tiettylle riskialueelle. Ja olen hyvin tyytyväinen jo tehtyyn työhön ja me odotamme teidän kertomustanne, herra Bonici, teidän toimielimenne kertomusta pysyttehän tässä työssä mukana. Ja kaikkien kolmen, jotka tähän asti ovat työtä tehneet, tilintarkastustuomioistuimen komission ja parlamentin täytyy nyt yhdessä painostaa neljättä peluria, eli neuvostoa tunnustamaan väriä. Tähän mennessähän neuvosto näin ei ole tehnyt. Olen hyvin kiitollinen Rova Kreslelle hänen sanoistaan ja komissio ja tilintarkastustuomioistuimen voivat todella vain auttaa meitä Eli nämä luvut, joita komission asiakirjassa on, niihin täytyy todella tutustua, jos mm, olisi niin, että tämä mikä tässä nyt on 0,7-0,8 prosenttia ei olisikaan ihan näin, niin meidän täytyy myös puhua jäsenvaltioiden kanssa, jotka jatkuvasti valittavat, että esimerkiksi rakennerahastojen suhteen hallintotaakka on niin valtaisa. Ja sitten nämä 11 prosenttia, äh, jotka tilintarkastustuomioistuin on havainnut. Rova Kresle on sataprosenttisesti oikeassa todetessaan, että meidän täytyy nähdä, mitä täällä taustalla oikein piilee. Öö, onpa kyse sitten alueista tai jäsenvaltioista, niin samapa tuo Komissio on mm-hmm, hiukan peloissaan aina, kun tästä on puhe, ja kyse on kuumasta perunasta, mutta me tarvitsemme konkretiaa. Eli minkälainen on valvonnan laatu jäsenvaltioissa? Ihmehän se olisi, jos kaikilla jäsenvaltioilla olisi sama taso. No, on meillä tässä vielä muutama kuukausi aikaa käyttäkäämme tilaisuus hyväksemme ja pyrkikäämme saamaan keskustelun purjeisiin kunnolla tuulta. Kiitoksia kaikille, jotka olette tehneet työtä asian parissa tähän mennessä ja valiokuntamme seuraa asian kehittymistä ja käsittelyä todella läheltä. Kiitoksia. Herrat Kallas ja Bonici, haluatteko käyttää vielä puheenvuorot? Kallas, olkaa hyvä some small remarks first. Muutama pieni huomio. Ensinnäkin kiitoksia näistä kommenteista, puheenjohtaja. Te sanotte, että me olemme kumppaneita, ja minä en koskaan ole valittanut tämän valiokunnan ja komission välisestä yhteistyöstä ollessaan itse komissiossa. Eli todellakin meillä on ollut hyvää yhteistyötä myöskin tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Mutta muutama huomio Harry Seaton sanoi, että me olemme luomassa benchmarking-järjestelmää, ja kuten oikein totesit, se on tietysti kiistanalainen kysymys. Jotkut poliitikot ja jotkut yleisön edustajat eivät pidä tästä järjestelmästä, koska on helpompaa puhua yleisesti, mutta sitten kun mennään esikuvanalyysiin, niin sitten se muistuttaa meitä siitä, että että piru piilee yksityiskohdissa. Ja nämä optimiset luvut ja yksityiskohdat ovat sellaisia, joista löytyy isoja ja pienempiäkin piruja. No sitten tästä optimista. Tämä ei koske ainoastaan tätä taloudellista mallia, vaan rakennerahastojen osalta se on 4 prosenttia. Ehkä sen pitäisi olla 5 ja maaseudun kehityksessä sitä on supistettu 8-5 prosenttiin. Kresle kysyi muista aloista, joten nämä ensimmäiset alat ovat tässä. Niillä tarvitaan vielä hyvin paljon tekemistä ja meillä on myöskin suunnitelmia muiden alojen varalta. Sanoisin, että esimerkiksi Hallinnolliset kustannukset. Mehän ehdotimme, että virheriskejä voitaisiin supistaa, mutta hallinnollisella alalla valvontakustannukset ovat aika korkeat. En nyt tiedä näitä tarkkoja lukemia, mutta maineeseen kohdistuva riski tällä alalla on paljon suurempi kuin jollain muilla aloilla. Eli joitain muutoksia on jo tehty ja tässä ei katsota pelkästään taloudellisia tekijöitä. Toteaisin myöskin Börsille ja Greslelle, siellä puhuttiin näiden lukujen luotettavuudesta. Mehän olemme tehneet jo oikaisuja aina kun meillä on ollut epäilyksiä lukujen suhteen, mutta kuitenkin sanoisin, että sovitaan nyt tästä toimintatavasta. Neuvoston, parlamentin, komission ja tilintarkastustoimistomen välillä pitää sopia tästä toimintatavasta ja sitten voidaan hioa näitä lukuja, koska meillä on vielä valtavasti työtä, jos nyt ihan konkreettisesti halutaan edetä. Ja arkaluontoinen kysymys tietysti on, kuka viime kädessä määrittelee nämä luvut ja hyväksyttävän virheriskin, kun ei katsota pelkästään taloudellisia tekijöitä. Yhden käsityksen mukaan se pitäisi olla tilintarkastustoimiston, toisten mielestä kyse on poliittisesta päätöksenteosta, ja tietenkään viimeinen vaihtoehto on tietysti se, että tarkistuksen kohteet hoitaisivat näitä tarkistuksia. Tietysti tästä pitää tehdä jonkinlainen toimielinten välinen sopimus. Kiittäisin teitä nyt selkeästä tuesta. Tällä tavalla haluamme tarkemmin määritellä näitä vastuuvapaus- ja tilintarkastuskysymyksiä. Ja odotan innolla jatkoa. Ja Komissiossa jo vuosikausia on keskusteltu näistä yksityiskohdista ja luvuista. Nämä ovat tiettyjen laskelmien tuloksia. Ja minä olen todella innoissani, kun olen nyt voinut käydä tätä keskustelua. Kiitos. Entä tilintarkastustuomioistuin, olisiko teillä vielä puheenvuoroa. No, me haluaisimme mielellämme teidän äh, kommenttinne, niin jo totesimmekin. No, kuten sanoin, tuomioistuin tarkastelee vielä tätä tiedonantoa ja keskustelee siitä parhaillaan. Totean, että tämä on erittäin hyvä kehityskulku. Se, että komissio on laatinut asiakirjan, jolla pyritään objektiivisesti jos pyritään objektiivisesti käsittelemään joukkoa asioita. Kuten totesin aikaisemmin, valitettavasti komissio on joutunut toimimaan erittäin tiukoissa puitteissa sen tiedon suhteen, jonka se on saanut käyttöönsä. Nyt jää vielä nähtäväksi, voidaanko tätä tietopohjaa parantaa, koska loppujen lopuksi kyse ei pelkästään siitä, että tarkastetaan tietoa, vaan tiedon täytyy olla riittävän vankalla pohjalla, jotta sen avulla voidaan antaa riittäviä panoksia tähän keskusteluun. Valitettavasti katson, että työtä on vielä tehtävänä tämän asian suhteen. Olen erittäin iloinen siitä, että tätä keskustelua ylipäänsä käydään. Siirtävän riskin taso Hyväksyttävä virheriski on asia, josta on marginaalissa keskusteltu jo pitkään, mutta nyt se on otettu varsinaiseksi keskustelun aiheeksi, että tämä on hyvä asia. Kiitoksia. Me seuraamme keskustelua. Sitten meillä olisi vielä lyhyt esityslistan kohta, kohta viisi. Olisi hyvä, jos komission varapuheenjohtaja voisi vielä jäädä kuuntelemaan tätä keskustelua. Kyse on nimittäin jälleen hyväksyttävästä virheriskistä. Kohdassa viisi kyse on rahoituskehyksen 2007-2013 väliarvioinnista. Tämä keskustelu lienee aika lyhyt. Te tiedätte, että meillä on kaksi työasiakirjaa aiheesta. Sie haben das, äh, wir, budjettivaliokuntahan on tässä vastuuvaliokunta ja meille on tärkeää, talousarvion valvontavaliokuntana ja tehän tiedätte, että on ihmisiä, jotka kysyvät, no mitä talousarvion valvontavaliokunnalla nyt budjetin kanssa on tekemistä. No, meidän täytyisi varmaankin tehdä selväksi, että meillä on asiassa rooli. Ja te näette, että tässä on otettu esiin joitain keskeisiä kysymyksiä. Tässä puhutaan myös hyväksyttävästä virhe riskistä. No me olemme tässä keskustelussa tänään päässeet jo askeleen eteenpäin. Olemme tilintarkastustuomioistuimelle hyvin kiito- kiitollisia siitä, että tulevaisuudessa täytyy ottaa huomioon myös se, että jos joku politiikan ala pitkällä aikavälillä ei pääse tavoitteisiinsa, tulee ryhtyä voimakkaisiinkin uudistustoimiin tai ehkäpä politiikan ala täytyy asettaa täysin kyseenalaiseksi ja mahdollisesti päättää toiminta. No, Tietenkin tässä kyse on myös kansallisista hallintoselvityksistä. Ne ovat kansallisia selvityksiä, jotka ovat sitovia. Ja tietenkin me etenemme varojen hallinnan suhteen vain siinä tapauksessa, että molemmat osapuolet ottavat vastuunsa huomioon. No tässä on joitain seikkoja ja tärkeää tässä mielestäni on, että meillä ylipäätään on roolimme tässä käsittelyssä ja toivon, että budjettivaliokunta ottaa kommenttimme huomioon. Haluaisin kuulla myös teidän kommenttinne. Ja niin, määräaika tarkistuksille on 27. tammikuuta keskipäivällä. Saanko antaa jollekulle puheenvuoron? Ei. No, herra Gray, te haluatte puheenvuoron komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Yes, I'm very pleased to. Kiitoksia puheenjohtaja. No, mielelläni sanon muutaman sanan näistä mielenkiintoisista ajatuksista. Tietysti puolivälin arviossa nämä mekanismit ovat tärkeitä osia joita pitää miettiä, kun uudistamme talousarviota. Sitten nämä kohdat, joista te mainitsitte tässä lausuntoluonnoksessa. Kysytte, mikä on tehokkuuden ja tarkistusten välinen tasapaino. Tämä liittyy varainhoitoasetuksen piiriin ja komission vastuuvapaudessa – on vastattava kaikista näistä tarkistuksista jäsenvaltioissa. Ja sama koskee kansainvälisiä instituutteja ja kansallisia virastoja. Eli näin tietysti on tehty ja tähän on investoitu hyvin paljon. Sitten suoritustarkistukset. No en nyt tiedä oikeastaan, mitä tähän ehdotukseen liittyy. Kaikilla politiikan aloilla meillä on arviointeja, on väliarviointeja, jälkikäteisarviointeja ja sitten katsomme suorituksia verrattuna alkuperäisiin tavoitteisiin kullakin alalla kussakin ohjelmassa. Eli nämä suoritustarkistukset liittyvät näihin arviointimekanismeihin, ja sehän on tietysti myöskin velvollisuus, josta on määritelty varainhoitoasetuksessa. Sitten ehdotitte, että komissio antaisi toimivaltuuksia kansalliselle virastoille. No, tähän liittyy epäsuora hallinnointi ja yhteishallinnointi. Me katsoimme aina, että se olisi liian raskas taakka, että se viivyttäisi ohjelmien täytäntöönpanoa, mikäli komission pitäisi toimia näin joka hankkeessa. Eli jäsenvaltioiden pitää myöskin toimia tässä suhteessa ja myöskin niiden toimintaa sitten arvioidaan. Meidän täytyy tietysti pyrkiä parantamaan järjestelmiä tai niiden osia, joita nyt käytetään. Sitten kansalliset ilmoitukset. No tästä nyt on keskusteltu useaan otteeseen. Varainhoitoasetuksen artikla 53. Yritämme varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat sitä ja yksi jäsenvaltio niin ei tehnyt ja käynnistimme rikkomusmenettelyn sitä vastaan jäsenvaltiot, jotka haluavat mennä pidemmälle kuin mitä on vaadittu artiklassa 53, no heille on annettu jonkinlaista tukea ja olemme muuttaneet rakennerahastosääntöjä ja erityisesti Iso-Britannia, Tanska, Ruotsi, Alankomaat, niille annettu lisäosvittaa siitä, miten kansallisia ilmoituksia voitaisiin muotoilla. Sitten kohta neljä. Joissain politiikan alueilla ei voida määritellä täyttä vastuullisuutta. No, tämän tullut komission lähestymistapa esimerkiksi maataloudessa on poistettu monia sääntöjä, koska katsoimme, että niitä ei voitu valvoa kohtuullisin kuluin. Ja olemme muuttaneet myöskin tapaa, millä tavalla esimerkiksi oliiviöljyn, puuvillan, pellavan kohdalta Näitä sääntöjä on muutettu. Ja rakennerahastoissa 2007-2013 on yritetty muuttaa politiikkaa sillä tavalla, että pystymme parantamaan vastuukysymyksiä. Figelhän puhui aikaisemmin ja selitti, mitä olemme tehneet koulutuksen ja kulttuurin osalta. Siellähän on mahdollista harjoittaa täysvastuullisuutta. Sitten hyväksyttävä virheriski, no tästähän on juuri puhuttu. Eli näitä huomioita meillä on näihin ajatuksiin, joita teillä on tähän puolivälin arvioon liittyen. Kiitoksia. Onko tilintarkastustuomioistuimella huomioita? Ei. No, minä toteaisin vielä, että määräaikatarkistuksille siis 27. päivä keskipäivällä. Näin tämäkin esityslistan kohta kohtaan saatu käsiteltyä ja olemme käsitelleet tälle päivälle määrätyt asiat. Tämä de Blasio mietintö todella siirtyi helmikuun kokouksemme ja muistuttaisin, että kokouksemme alkaa huomenna kello yhdeksältä äänestyksillä. Muistuttakaahan ryhmätovereitanne tästä. Kiitoksia hienosta yhteistyöstä tänään iltapäivällä. Näin vuoden aluksi kokous päättyy ja jatkuu huomenna kello yhdeksän.